So good morning, one colleague, so we can... No niin, hyvää huomenta arvon kollegat. Voisimmeko aloittaa? Meillä on kansallisten parlamenttien edustajien kanssa vielä yhteinen kokous tulossa, mutta edelliskerralta on jäänyt pari asiaa käsittelemättä. EUH edustajat ovat täällä paikalla aiheena Afrikan unioni, mutta ennen kuin puututaan tähän asiaan, niin kysytäänpäs, että voitteko hyväksyä esityslistan. Ja sitten vielä muutama puheenjohtajan ilmoitus. Tapasin EUn erityisedustajan Pablo de Grajan kanssa ja hänen mandaatti vasta myönnettiin ihan hiljattain ja hänen tehtävänään on varmistaa, että että siirtymäkauden oikeuskysymykset huomioidaan oikealla tavalla ja että tilivelvollisuus varmistetaan ja että kaikilla on oikeusturvajärjestelmä takana ja että voidaan luottaa kansallisiin järjestelmiin sekä oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen. Ja nämä keskustelut hänen kanssaan olivat erittäin mielenkiintoisia. Hän niitä totesi, että Euroopan unionia pidetään näillä aloilla kansainvälisesti keskeisenä toimijana, mutta Euroopan unionin sisällä on olemassa vielä puutteita johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Joten ehkäpä seuraavalla kaudella joku parlamentaarikko voisi laatia valiokunta-aloitteisen tekstin, jossa tarkasteltaisiin sitä, millä tavalla ja millä välineillä yritämme varmistaa tämän oikeuskysymyksen huomioimisen. Kutsia on asetettu kotiarrestiin annettu kuultuaan Sky Newsille äh, haastattelun ja toivottavasti tähän paneudutaan sitten myöskin valiokunnassamme. Ja voinen kertoa teille myöskin sen, että Aung San Suu Kyi tulee meille vieraaksemme lokakuussa – ja hän tulee silloin saamaan hänelle myönnetyn Saharov-palkinnon. 21. lokakuuta hän pääsee tänne vieraaksemme ja meillä on AFEDV DROI-valiokuntien yhteiskokous ja sitten seuraavana päivänä puolelta päivin järjestetään täysistuntokokous yhdessä Asun Sukiin kanssa. Sitten Bahrainin liittyen Hahil Alma Suk, Al-Wefakin pääsihteeriä on kuulusteltu 17. syyskuuta seitsemän tunnin ajan ja häntä on pidetty vangittuna 30 päivää tutkintojen aikana. Häntä on epäilty 6. syyskuuta tapahtumien järjestäjistä. Silloin järjestettiin yli 6000 ihmisen toimesta mielenosoitus ja Alma Suk puhui tämän mielenosoituksen aikana. Eli me olemme myöskin EUH yhteydessä tämän asian tiimoilta. Ja ehkä olette lukeneet tämän lehdestä Pussy Rights-ryhmän edustaja Kolikova on ryhtynyt nälkälakkoon protestoidaakseen vankilaolosuhteita vastaan. Siellä hän tällä hetkellä istuu kahden vuoden vankeustuomiotaan. Ja sitten vielä viime kertaisen kokouksemme liittyen pakkotyövoiman käyttö Uzbekistanissa puuvilla korjuun aikana. Ja Sergei Naumov, riippumaton journalisti, joka raportoi juuri aiheeseen liittyen, hänet on vangittu ja kansalaisjärjestöt ovat ilmoittaneet, että hän hänet on vangittu eikä hänellä ole mahdollisuutta olla ulkopuolisen maailman yhteydessä. Ja minä olen pyytänyt toimivaltaisia tahoja seuraamaan tilanteen kehittymistä. Siinäpä puheenjohtajan ilmoitukset. Seuraavaksi keskusteluun. Aiheena on vierailu Afrikan unioniin ja Etiopiaan, mutta valitettavasti viime kerralla EU-edustajia ei ollut paikalla, joten meidän piti siirtää asia sen kokoukseemme käsiteltäväksi. Kerroin jo kattavasti, mitä olemme tehneet vierailun aikana ja mitä mistä keskustelimme, mutta kollega Vise esitti muutaman kysymyksen, jotka liittyivät journalisti Alemon nälkälakkoon. Ja nyt haluaisimme kuulla EUH ja Addis Abeban lähetystön edustuston edustajalta, mikä on tämänhetkinen tilanne ja miten sitä tilanteen edistymistä seurataan. Muistan, että ehkä, että tarkoituksena oli, oli käydä Kalitin vankilas Addis Abebassa ja saimme luvan jo siihen. Me kävimme siellä, mutta pyysimme myöskin mahdollisuutta tavata muutamia vangittuja blokkereita. Ja vankilan johtaja ilmoitti, että hänellä ei ole aikaa näyttää meille vankilaa tai mahdollistaa tämä keskustelu vankien kanssa. Ja esitimme ehdotuksenamme, että jos myöhemmässä vaiheessa tulevien päivien ja kuukausien aikana tällainen mahdollisuus tarjoutuisi, niin ehkäpä valtuuskuntamme voisi käydä jossain vankilassa vierailulla. Lähdimme siitä olettamuksesta, että näin voitaisiin tehdä, koska tämä tuli aika lailla yllätyksenä myöskin valtuuskunnan johdolle, että meidät vain heitettiin vankilasta pihalle. Vicente Bond myöskin halusi tietää enemmän tästä kylärakennushankkeesta erittäin köyhillä alueilla. Siellä on olemassa tällaisia jälleen uudelleen asuttamisjärjestelmiä käytössä ja meille on sanottu, että millä tavalla tämä käytännössä tämä vierailu voitaisiin toteuttaa. Ja nyt olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka pitkälle tämä uudelleen asuttamisohjelma on kehittynyt. Kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat kertoneet meille, että tiettyjen kuntien alueella on tapahtunut äh, ihmisoikeusrikkomuksia. Jos teillä on enemmän tietoa niistä, niin voisitteko kertoa niistä meille? hallituksen edustajat ja kansala- kansalliset järjestöt ovat ilmoittaneet, että näissä raporteissa on puutteita. Ja meille ilmoitettiin, että ihan lähipäivinä olisi tulossa uusi kertomus samaisesta aiheesta. Tässäpä siis meidän kysymyksemme. Kollega Guillen Etiopian yksikön päällikkö. Olkaapas hyvä. Hello everyone. Um... Hei kaikille. Pyydän anteeksi eh, viime viikon takia minulla oli pieni hätätilanne, joten en voinut eh, osallistua. Olen pahoillani siitä. Hyvä asia on se, että minulla on vastauksia, mahdollisuus saada vastauksia Um valtuuskunnalta paikan päällä, edustustolta paikan päällä teidän kysymyksiinne. Kiitos, että lähetitte ne etukäteen. Meillä oli siis kokous äh, tammikuussa ennen ruovaliokunnan vierailua ja me tarkkaan seuraamme ihmisoikeustilannetta Etiopiassa. Mitä tulee Rematavemu-journalistin tilanteeseen. Me seuraamme tilannetta mahdollisimman läheltä. Ainoa tieto, jota olemme tähän mennessä kuitenkin saaneet, on heidän perheeltään. Viimeinen vahvistamaton tieto on se, että hän ei enää ole nälkälakossa. Me vetoamme Etiopian hallitukseen. jotta Reima Talemun puolesta. Olemme saaneet tiedon, että vierailu paikan päälle, josta voitaisiin tarkistaa vankilaolosuhteet, on mahdollista. Meillä on tapaaminen vankilaviranomaisten kanssa tällä viikolla, en tarkkaan tiedä minä päivänä, ja sitten tämän jälkeen he ovat suunnitelleet vierailevansa vankilassa. Meppien vierailu peruttiin, koska hallitus oli sitä mieltä, että sen tarkoitus oli muuttunut vankilaolosuhteiden tarkastelusta eh, tiettyn vangin luona vierailemiseen, nimittäin Reima Tallimun luona vierailemiseen, ja hallituksen kanta on se, että sillä ei ole poliittisia eh, vankeja, ja siksi se ei halua nostaa esiin jotain tiettyä vankia ja siksi kun esitettiin pyyntö vierailla tietyn vangin luona, niin silloin he kieltäytyivät vierailusta, mikä on todellakin ikävää, kuten sanoitte. Mutta tässä yhteydessä hallitus on varmistanut, että vierailu mihin tahansa vankilaan on mahdollista milloin tahansa, jos tarkoituksena vankilaolosuhteiden tarkastelu ja auttaa hallitusta näiden olosuhteiden parantamisessa. Saimme myös tietoa, että vuoden 2013 alusta lähtien äm, ICRC on voinut vierailla äm, vankiloissa, joten tilanne on parantunut huomattavasti vuoden alusta lähtien. Äh, EU on huolestunut tästä terrorismin vastaisesta julistuksesta, jonka alaisena Remataremu on tuomittu. Tämä asia nousee säännöllisesti esiin hallituksen kanssa, äh, kun meillä on kahdeksan artiklan poliittisia vuoropuheluja ja siitä keskusteltiin myös 2012 äh, joulukuussa pääministerin kanssa. Mitä tulee tähän kyläohjelmaan? Voin kertoa teille, että EU ei rahoita tätä Etiopian yhteisökehitysohjelmaa, joka on tämä ohjelma kuitenkin vuodesta 2010. eu lahjoittajat äh, osana kansainvälistä lahjoittajaryhmää ovat ryhtyneet vuoropuheluun äh, liittyen ähm, asutukseen ja vuodesta 2011 EUn lahjoittajat ovat olleet ähm, mukana kymmenessä erilaisessa hankkeessa, äh, joissa tarkistellaan näitä äh, kysymyksiä, muita kehitykseen liittyviä asutuskysymyksiä muutakin vierailuja on suunniteltu. Me emme ole onnistuneet todistamaan, että siellä olisi systemaattista ihmisoikeusrikkomuksista kysymys. Olemme kuitenkin nähneet heikkouksia asutuskysymyksissä. Peruspalveluja esimerkiksi perusteta ennen uudelleen asuttamista ja vaihtoehdot ovat varsin rajalliset. Me tulemme jatkossakin seuraamaan tilannetta korkeammalla eh, tasolla eh, tiopan hallituksen kanssa artikla 8 puhelujenkin kautta. Ja me olemme keskustelleet myös valtiovarainministeriön ja mm, talousministerin kanssa ja myöskin keskustelleet uudelleen asuttamisesta. Ja olemme keskustelleet ihmisoikeuksien edistämisestä ja demokraattisesta hallinnosta. Se on tärkeä osa meidän kehitysapuamme Etiopialle. Kiitoksia. Thank you. Are there further questions? Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Ei ole. No ehkä tiedokseni vielä sen verran, että AUn edustajien kanssa erityisesti talouskehitysyksikön edustajien kanssa keskustelimme tästä asiasta ja he ilmoittivat, että he ovat perustaneet korkean tason työryhmän, jota johtaa entinen presidentti Mubeki. Kyse on näistä laittomista varojen siirrosta Afrikasta muualle ja minkälaisia poliittisia suosituksia heillä olisi. Ja he ilmoittivat, että he olisivat tyytyväisiä, jos he voisivat kertoa meille aiheesta enemmän. Kun OECD sai ensimmäisen kerran tietoa Pariisissa lokakuussa, niin me luulimme, että he olisivat päässeet tänne mutta se sattui joko Strasbourgille, Strasbourgin viikolle tai valiokuntaviikolle, anteeksi, valipiiriviikolle, joten se ei sitten onnistunut ja nyt päätimme, että tarkoituksena olisi järjestää kuulimistilaisuus, johon kutsuttaisiin myöskin Mubeiki vieraaksi. Joten ehkäpä ulkosuhdehallinnon edustajakin voisi tulla paikalle. Ei välttämättä juuri äsken äänessä ollut Desk Office, mutta ehkäpä teidän kolleganne. Tähän vierailuun liittyen meillä on tällainen kirjelmä Meillä on suositukset, jotka löytyvät myöskin tästä luonnoksesta ja tämä voitaneen jakaa kaikille käyttöön. Eli tämä kirjallinen kertomus on teidän käytettävissänne. No nythän tässä on aikaa vielä vaikka kuinka paljon. No, pidetään tauko ja jatketaan kello 10. En tiedä, että miksi viimeksi DROI-valiokunnan kokoukseen. Kukaan ei päässyt paikalle. Ehkäpä olisi... Niin, no, Etiopian suurlähetystön edustaja oli paikalla, mutta oli miten oli. Nyt pidetään tauko, kymmeneltä jatketaan ja silloin keskustellaan kansallisten parlamenttien edustajien kanssa ihmisoikeusstrategiasta.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 Colleagues, I would like... Arvon kollegat, haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit tekevät tiivistä yhteistyötä. Kyllä parlamentaarikot muistuttavat toisiaan ja niin tämä olkoon osoituksena siitä, että kansalliset parlamentit ja EU-parlamentit tekevät tiivistä yhteistyötä. Tästä on tullut jo totuttu tapaaminen tässä meidän valiokunnassamme näistä yhteisistä kokouksista. Ja tästä on varmaankin paljon hyötyä. Viimeisessä Vildan IPC-kokouksessa kansalliset parlamentaarikot ja EP-parlamentin edustajat käsittelivät hankalia kysymyksiä, mutta löysivät hyviä vastauksia. Tietenkin pitkälti ulkopolitiikka on täytäntöönpanovallan toimijan asia, eli neuvoston ja jäsenvaltioiden tehtävänä, mutta parlamentilla on keskeinen lainsäädännön ja budjetin valvontaan liittyvä tehtävä ja demokraattisen valvontaan liittyvä tehtävä. Ja me suhtaudumme tähän tehtävämme erittäin vakavaa, erittäin vakavaa henkisesti, erityisesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta ja koskien tulevaa rahoituksellisen tuen ohjelmaa, napruspolitiikkaa ja laajentumista erityisesti me keskustelemme ihmisoikeus- ja demokratiaa koskettavista asioista. Omassakin tekstissä niissä pohditaan sitä, että miten löydämme tämän tasapainoisen lähestymistavan. Eli että emme unohda näitä perusarvoja. Tämä on klassinen kysymys. Meillä on aina tämä ulkopolitiikka ja ihmisoikeus, ulottuvuus, miten me saadaan tasapainoisesti nivottua toisiinsa. Molemmilla on keskeinen rooli, mutta joskus tuntuu vain siltä, että me puhumme enemmän demokratiasta ja kuitenkin se toinen ulottuvuus unohtuu niiden keskusteluiden aikana kokonaan. Mutta minä uskon, että tämä on yksi niistä kysymyksistä, joihin meidän tulee tänäänkin täällä puuttua. ihmisoikeusaliovaliokunnassa kollega Lohbillerin johdolla näitä asioita täälläkin käsitellään. Näissä keskusteluissa puututaan ihmisoikeus- ja kysymyksiin. 2012 oli tässä suhteessa erittäin tärkeä vuosi. Silloin hyväksyttiin ihmisoikeuspakettia. Ensimmäistä kertaa meillä on myöskin puiteohjelma ja toimintaohjelma, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Ja Stavros Lamrinidis, hyvä ystävämme ja entinen kollegamme, on nimetty ensimmäiseksi ihmisoikeusasioita käsitteleväksi erityisedustajaksi. Ja Euroopan unionilla on todellakin paljon annettavanaan, kun yritetään ajaa näitä arvoja ja periaatteita, joihin unionin toiminta ylipäätään perustuu. Meillä on myöskin suhteet naapurusvaltioihin idässä ja etelässä, suhteet strategisiin kumppaneihin, kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikat ja muut kysymykset, niitä käsiteltäessä täytyy huomioida myöskin ihmisoikeus- ja demokratia-asiat. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksille annetaan strateginen painoarvo. Tarkoituksena on tässä puitteis- strategisessa puitteistossa todellakin puhua ihmisoikeuksien demokratian valmisen puolesta, pitää sitä yhteisenä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tehtävänä. Eli ihmisoikeuksia tulee aina pitää keskeisenä kysymyksenä silloin, kun tehdään yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa, myöskin strategisten kumppaneiden kanssa. Kaikkien toimielinten on toimittava Lissabonin sopimuksen hengen mukaisesti ja kannettava oma vastuunsa ajettaessa EUn toimia ihmisoikeuksien alalla. Eli kyse on jaetusta toimista ja vastuusta. Ja tässä hengessä me tulemme myöskin tänään käsittelemään tätä EU-strategista puitteistoa ja toimintaohjelmaa. Ja nyt annankin puheenvuoron kollegallinen Baba Lohbillerille. Kiitoksia ja minunkin osaltani lämpimät tervetulon toivotukset teille tänne kokemukseen. On jo hyvin suuri menestys, että meillä on täällä jäseniä 19 kansallisesta parlamentista, joten me odotamme oikein hedelmällisiä keskusteluja kanssanne. Minun on sanottava, että jotkut parlamentit valmistelevat vaaleja, kuten Itävalta, tai siellä on ollut juuri vaalit, kuten Saksa. Sieltä ei siis ole kollegoja, mutta haluaisin kiittää myös siitä, että täällä toivottavasti tervetulleeksi tänne henkilökuntaa näiden parlamenttien valiokuntaan valiokunnista. He voivat sitten välittää sanaa kotiin. Kuulin juuri, että äh, eräs Latvian valtuuskunta on laskeutunut jonnekin Liegin äh, sumun takia, mutta he tulevat vähän myöhemmin sitten paikalle. Kuten herra Brock sanoi, me olemme hyväksyneet tämän EUn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan strategiakehyksen. Ja tämä parlamentissa auttaa meitä hyvin paljon siinä, että me pystymme valvomaan, mitä EU tekee. Ja me myös po- kun pohdimme, mikä äh, pitäisi olla tämän vuotuisen keskustelun aihe mm, kansallisten parlamenttien kanssa, niin me ajattelimme, että tämä toimintaohjelma ja EUn strategia olisi hyvä aihe, koska kaikkien EUn elinten täytyy toimia sen täytäntöönpanemiseksi. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa huomioon tämä EUn strategia. Ja strategia voidaan toteuttaa ainoastaan hyvin, jos jäsenvaltioilla on suhde siihen. Joten kuka onkaan paremmassa asemassa kuin te kansallisissa parlamenteissa muistuttamaan hallituksianne siitä, että heidän tulisi huomioida tämä strategiakehys ja toimintasuunnitelma. Tämä mm, toimintasuunnitelma ja strategia ja Stavros Lambirinidis erityisedustajana ovat erittäin hyödyllisiä silloin, kun katsomme EUn ulkopuolelle, koska talouskriisin aikana se korostaa sitä, että että mm, EUn alue moninkeskisissä foorumeissa antaa vahvaa tukea sille, että ihmisoikeuksia ovat tärkeitä ja että EU ottaa myös proaktiivisen roolin kansainvälisissä foorumeissa ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten edistämiseksi. Mm, tämä toimintasuunnitelma ja strategia määrittelevät ihan selkeät vastuualueet ja siksi on hyväksi meille täällä Euroopan parlamentissa nähdä, kuinka pitkälle ulkosuhdehallinto on päässyt, äh, missä kohdin ne seuraavat aikataulua, missä kohdin ne ovat äh, aikataulusta jäljessä. Ja siksi tämä on meille hyvä väline, jolla voimme valvoa, mitä he tekevät. EUn toimintasuunnitelma sisältää 36 toimintalohkoa ja 97 e, eri toimintoa ja 51 on sellaisia, että jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä ja tämä on uusi tapa teille nähdä, mihin olette sitoutuneet, mihin hallituksenne ovat sitoutuneet ja voitte ehkä kysyä sitten kotopuolessa, että kuinka pitkälle ovat päässeet. Me parlamentissa kirjoitamme myös vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja kun suunnittelemme tämän vuosikertomuksen rakennetta, me tarkastelemme myös EUn strategiaa ja toimintasuunnitelmaa ja suositamme lisätäytäntöönpanoa tai muutoksia ja kollegamme herra Kukan on tässä esittelijänä ja me vuosittaisen parlamentin ihmisoikeussuunnitelman esittelemme joulukuussa ja kaikki se, mistä me keskustelemme tänään ja teidän suosituksenne tulevat varmasti löytämään tiensä tähän mietintöön. Me nyt olemme jakaneet tämänpäiväisen kokouksen kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa me keskitymme EUn strategiakehykseen ja toimintasuunnitelmaan ja me kuulemme eh, Stavros Lambrinidisia, joka on EUn ihmisoikeuksien erityisedustaja. Ja iltapäivällä me sitten eh, keskitymme EUn ihmisoikeuspolitiikan sisäiseen ja ulkoiseen johdonmukaisuuteen. Ja täällä on sitten herra Engelbert Toijerman, joka on neuvoston ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtaja. Ja meillä on myös eh, asiantuntijoita ja kollegoja ulkosuhdehallinnosta, komissiosta, kansalaisjärjestöistä, kansallista ihmisoikeusjärjestöistä, eh, mutta myös eh, Euroopan neuvoston edustajia. Meillä on hyviä mahdollisuuksia tarkastella eri näkökulmista sitä, miten voimme tämän strategian täytäntöönpanoa vahvistaa. Ja toivon, että te kaikki osallistutte innolla keskusteluun. Ja nyt annan puheenvuoron herra Lambrinidikselle. Hän voi nyt sitten kertoa meille hänen työstään ja myöskin tästä strategiasta. Kiitoksia. Kiitokset Barbara, kiitokset Elmarille myös Kiitokset myös onnitteluista. Kuten jo sanoittekin, niin ihmisoikeusasioiden edistäminen kaikkialla maailmassa vaatii kumppanuutta sekä Euroopan unionissa sisäisesti ja myös sen toimielinten välillä ja se tietysti on suuri haaste. Ja tietysti tähän vaaditaan jäsenvaltioiden osallistumista. Ennen Lissabonia Parlamentit usein, kansalliset parlamentit jätettiin ulkopuolelle aika usein, mutta nyt kansallisten parlamenttien tehtävä, teidän tehtävänne on paljon laajempi ja siksi minun onkin, onkin suuri kunnia olla täällä paikalla. Vuosi sitten 20, 27 jäsenvaltiota ja nyt 28 hyväksyivät ihmisoikeuksien strategisen kehyksen. Se on hyvin kunnianhimoinen asiakirja ja uskon, että te olette sen lukeneet. Mikäli ette, niin toivon teidän sen lukevan se osoittaa, miten 27 ja valtiota pystyvät rikkomaan tabuja ja saavuttamaan korkeimman yhteisen nimittäjän siitä, tästä politiikasta on myös hyväksytty tällainen toimintasuunnitelma, jossa on 97 erityistä toimintaohkoa ja siinä on kaikki jäsenvaltiot mukana ja jotta tämä strateginen kehys voi olla hyödyllinen. On tietysti joskus mainiota, että on tällainen kunnianhimoinen asiakirja, mutta se ei välttämättä tarvit, tarkoita mitään, jos me emme mahdollisimman alhaisemmallakin, alhaisellakin tasolla sitoudu tähän työhön. Ja lopulta vielä unionin ja Yhdysvaltain ihmisoikeusasia on kehitettävä. Ja minä olen lopulta päässyt tähän erityisasiantuntijan rooliin. Minulla ei kovin paljon aikaa nyt ole, mutta kertoisin aivan yleisluontoisesti teille ihmisoikeuksista sitä, ja siitä sitten seuraavia suurhaasteita erityisesti korostaisin, kun yritämme näitä ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa edistää. Jos ajatellaan, että minkälaisia konflikteja pitkin maailmaa on, ja nyt pyritään nyt OECDn kokoukseen saamaan myös tämä humanitaarinen puoli ja humanipuoli. Ja tämä turvallisuus ja ihmisoikeudet yhdessä ovat tässä mukana. Ja myös Etyi osallistuu tähän. Jos ajatellaan mitä tahansa konfliktia ympäri maailmaa, niin havaitaan ihmisoikeuksien olevan aina konfliktin alkutekijä tai, ja sitten myös ihmisoikeusongelman ratkaiseminen usein auttaa myös koko konfliktin ristiriidan ratkaisemiseen. Tässä ei ole kyse siitä, että olisi kaikenlaista pelkkää länsimaiden puhetta, vaan tämä on tärkeä haaste kaikkien kansalaisten näkökulmasta kaikkialla maailmassa. Ja tässä nämä haasteet. Ensimmäinen on se, että meidän täytyy muistaa, että tämä on pitkälti kartalla nytkin. Ja nyt jos ajattelen sitten tätä sisäistä ja ulkoista yhtenäisyyttä ihmisoikeusasiassa, niin sen rinnalla on ongelma, ongelmia muitakin, eli tuo ulkoinen puoli ja sitten taas myös tuo sisäinen puoli. Jos ajattelen tätä sisäisen ja ulkoisen puolen yhteisongelmaa, johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta, eli kun mm, tässä EU kulkee pitkin maailmaa ja puhuu järjestöjen kanssa ja valtioiden kanssa ja toivoo ihmisoikeuksia kunnioitettavan, niin täytyisi sitten Äh, esimerkiksi äh, vastata kysymyksiin, mitä tehdään romaniväestölle Euroopan unionissa, entä sitten äh, muukalaisviha, väkivalta, entä sitten taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, miten niiden kanssa sitten toimitaan tämän kriisin piirissä pitkin Eurooppaa ja niin poispäin. Nämä ovat oikein tärkeitä kysymyksiä kun olin tässä parlamentissa jäsenenä muutama vuosi sitten, niin meillä oli erityisvaliokunta siihen, onko, kuinka pitkälle jäsenvaltiot ovat osallistuneet miettimään esimerkiksi tätä CIA-lentoihin liittyvää ongelmaa ja kidutusta ja muuhun sellaista, muuta sellaista. Euroopan unioni itse joutui huomaamaan, että tässä talossakaan ei olla täydellisiä, ei, ei, ei tässä talossa eikä koko Euroopan unionissa. Ja jos me haluamme sitten uskottavasti puhua tämän talon ulkopuolella, niin meidän täytyy myös uskottavasti puhua tämän koko rakennelman sisällä. Kukaan ei tietenkään ole täydellinen, mutta en halua, että ymmärrätte tämän väärin. En tarkoita sitä, että koska kukaan ei ole täydellinen, niin me olemme kaikki yhtä epätäydellisiä. Se ei tietenkään ole totuus. Minä olen hyvin ylpeä siitä, miten Euroopan unioni pyrkii ratkaisemaan ihmisoikeus- ja perusoikeushaasteitaan ja myös näiden ihmisoikeuksien mahdollisia loukkauksia. Meillä on vapaat kansanedustuslaitokset, kaikki voivat puhua, ketään ei lakaista maton alle. Meillä on tutkiva journalismia ja ketään ei siitä laiteta vankeuteen ilmaisuvapauden vuoksi. Meillä on hyvin aktiivinen kansalaisyhteiskunta, jos, joka ei anna kenenkään virkamiehen levätä laakereillaan unionitasolla eikä myöskään jäsenvaltiotasolla. Meillä on olemassa selkeitä niitä mekanismeja, jotka, vaikkei me olekaan täydellisiä, eivätkä ne mekanismitkaan ole täydellisiä, niin me voimme vaikuttaa kuitenkin ja välttää näiden ongelmien laajentumisen, niin kuin monissa muissa maissa tapahtuu. Ja nyt sitten, jos ajattelen tätä johdonmukaisuutta sisäisellä tasolla, niin jäsenvaltioiden tehtävä on oikein merkittävä. Esimerkiksi jos ajatellaan väkivaltaa, romanikysymystä, muukalaisvihaa, rasismia ja niin poispäin, ei ole kyse aina Euroopan laajuisista ongelmista. On ongelmia myös vain joissain jäsenvaltioissa syntyvistä ongelmista ja siksi minä korostankin sitä, että kun te olette nyt kansallisten Äh, parlamentin jäseniä, niin teidän täytyy näitä ongelmia ottaa esille. Ei ainoastaan siksi, että täytyy äh, Euroopan perheen sisällä asioita käsitellä, vaan siksi, että jokaisessa jäsenvaltiossa äh, jokainen edustaja on Euroopan ja myös kansainvälisten ihmisoikeusarvojen edustaja. Ja tässä, jos joku ketju tässä, joku osainen tässä ketjussa nyt sitten epäonnistuu tai katkeaa, niin koko hanke epäonnistuu. Ja sitten tuo ulkoinen johdonmukaisuus. Olemmeko me Euroopan unionissa käsitelleet samalla tavalla kaikkia ihmisoikeusloukkauksia kaikkialla maailmassa? Jos jossakin maassa A on ihmisoikeusloukkaus, niin tuovitaanko se samalla tavalla kuin maassa B? vai teemmekö me sitten tapauskohtaisia eroja ja otamme itsellemme suosikkeja. Jos me sitten näin suosikkeja valitsemme, niin laskeeko se meidän uskottavuuttamme ihmisoikeuskeskustelussa läpi kautta maailman. Minä uskon, että me emme aina toimi ihan samalla tavalla joka ainoassa ihmisoikeusloukkauskysymyksessä maailmanlaajuisesti No, se ei välttämättä ole minkälaisen julman suunnittelun, suunnitelman tuote, mutta näin vain käy ja meidän täytyy joskus sitten pystyä selostamaan, selostamaan, miksi näin on. Joskus joku maa saattaa toimia meille ystävällisemmin tai jollekin jäsenvaltiolle, joku valtio, jossa näitä loukkauksia on tapahtunut, ja silloin voidaan ajatella, että ymmärretään väkivallan syyt ja se, se että se ei leimaa täysin tuota koko valtiota, ja näin voidaan toimia hiljaisemman diplomatian pohjalta. Joissain muissa tapauksissa taas saattaa tuntua siltä, että unionilla on vähän toinen toimikykyä näiden valtioiden kanssa, e- eikä ole mitään suhteita tuohon valtioon sen kummemmin, taloudellisia suhteita tai niin poispäin, eikä myöskään valtio välitä mistään kansainvälisestä maineestaan juurikaan ja sitten jos ajatellaan vaikka naapurivaltioita, niin niihin hän on sitten paljon poliittista ja taloudellista sitoumusta, joiden kautta voidaan luoda painetta noihin valtioihin nähden, joten meidän täytyy ulkonaisessa johdonmukaisuudessamme ja yhdenmukaisuudessamme olla hyvinkin varovaisia. Tässä tämä on todellakin sellainen ongelma, johon on puututtava. Ja sitten puhuisin tästä, vielä tästä sisäisestä johdonmukaisuudesta hivenen lisää. No siitä syntyy se kysymys, että ovatko kaikki Euroopan unionissa parlamentti, komissio ja eh, ulkosuhdeyksikkö jo, jo maantieteelliset yksiköt ja ihmisoikeusyksiköt ja jäsenvaltiot. Onko meillä sama viesti kaikille valtioille kaikkialla maailmassa? Toimimmeko me todellakin johdonmukaisesti viestiä välittäessämme vaiko menemmekö me vain sitten johonkin valtioon ja sitten otetaan esille vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja täytyy tehdä tuo valtion kanssa yhteistyötä tilanteen parantamiseksi, mutta sitten taas joku toinen unioni viranomainen saapuu joku paikalle, edustaa jotakin parlamentin alivaliokuntaa tai jotain muuta yksikköä ja menee vierailulle tuohon valtioon ja sanoo, että no juu, kyllä me tiedämme, että tämä ihmisoikeusasia on vähän hankalaa teidän mielestänne ja muutenkin, että puhutaanpa vain rahasta. No joka tapauksessa useinhan tämä on suuri haaste. Ja minun tehtäväni ja on juuri se, että me pyrimme tietysti tämän strategian kehystä menestyksellisesti eh, viemään eteenpäin niin, että tämä kaikessa politiikassa, kauppapolitiikassa, terrorismipolitiikassa, ympäristöpolitiikassa, kaikilla politiikan aloilla olisi mukana ihmisoikeuskysymykset. Ja meidän täytyy myös eh, muistaa, että tätä ajattelutapaa unionissakin täytyy muuttaa. Eivät kaikki ole ikuisuuksia ihmisoikeusasioita miettineet ja tällaiset kaikki eh, prosessit ovat merkittäviä. Toimimmeko me sitten johdonmukaisesti esimerkiksi muiden monenvälisten järjestöjen kanssa, vaikkapa Euroopan neuvoston kanssa. Ja olen tyytyväinen siitä, että täällä myös ollaan paikalla, entä YK kanssa tai alueellisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Pyrimmekö me yhteistyöhön niiden kanssa, jotta me emme vain tässä pyri toimimaan paremmin kuin joku muu, että meillä olisi joku taika sauva ongelmien ratkaisemiseen. Täytyy muistaa, että tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että meidän täytyy ihan samaa, samoja virsiä veisata. Joissain tapauksissa voi, täytyy toimia paikallisemmin. Joidenkin mielestä kannattaa toimia hiljaisemman diplomatian kautta, joidenkin kautta, mielestä täytyy toimia kansainvälisten järjestöjen kautta, jotka ovat uskottavampia joissain tapauksissa kuin toisessa, mutta meidän täytyy edes pysyä tuossa samassa virsikirjassa ja täytyy samaa ihmisoikeusviestiä viedä eteenpäin, koska siitä meille tulee tätä sisäistä epäjohdonmukaisuutta, jos me toimimme toisella tavalla. No niin, tämä johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus siis on yksi haaste ja toinen haaste on se, mm, noudatetaanko tehokkaasti ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Ja toivon, että näin voidaan tehdä ja näin täytyy ajatella, tai täytyy saada ihmisoikeudet eh, ikään kuin kansalaisten omaisuudeksi missä tahansa maassa. Unioni voi painostaa, mutta pitkän aikavälin siitä, että eh, nämä oikeudet eh, nähdään omana oikeutena. Ja tähän tarvitaan kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskuntaa jäsenval- kaikissa maailmanlaajuisesti on joutunut hyökkäyksen kohteesti ja, jos, ja hyvinkin, hyvinkin vakavasti, koska ihmisiä pidätetään, kiusataan, kidutetaan, jopa, jopa on tapettu ja näin tällaisessa tilanteessa järjestöt eivät toimia ja jos sitten ajatellaan, että ja näin sitten on vaik- mahdoton toimia kansalaisyhteiskunnan tasolla, kansalaisjärjestöjen toimintaa ei sallita. Kansalaisyhteiskuntaa täytyy Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden aina tukea. Ja meidän täytyy kaiken kattavasti lähestyä tätä asiaa. Me tarvitsemme poliittista taustaa tähän. Aina kun me menemme vierailulle johonkin maahan, niin meidän täytyy aina tavata paikallisia kansalaisia yhteiskunnan edustajia, ja jos se on mahdollista ja jos se ei aiheuta vaaraa näille järjestöille, niin täytyy tavata nämä järjestöt julkisesti. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä keskenämme ja myös paikallistasolla, e, e, e, eli Euroopan unionina ja jäsenvaltioina, kun me sitten ihmisoikeusloukkauksien edustajien tuomioistuinkäsittelyjä esimerkiksi seuraamme. Ja mikään, yksikään suurlähettiläs ei voi yksikseen näin toimia, mutta me voimme yhdessä tehdä yhteistyötä ja, ja saada koko järjestelmän ymmärtämään, että me seuraamme tilannetta. Meidän täytyy tarjota rahoitusta ja myös rakentaa kapasiteettia kansalaisyhteiskunnalle ja pysyä kansalaisyhteiskunnan rinnalla. Kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta kaikkialla maailmassa, myös meidän maissamme, voivat toimia mukavasti, jos ne haluavat, mutta ei niiden tarvitse olla mukavia. Kansalaisyhteiskunnan tehtävä ei ole olla mukava, vaan pikemminkin tarkkailla ihmisoikeuspolitiikkaa, tarkkailla väkivaltaa, loukkauksia, välittää tietoa ihmisille kansalaisoikeuksista, tarjota suojaa näille ihmisille ihmisille ja edistää lainsäädäntöä ihmisoikeuksia tukemaan. No niin, tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että jokaisen hallituksen täytyisi äh, aina hyväksyä kaikki, mitä kansalaisyhteiskunta vain keksiikin äh, ilmoittaa ja saa päähänsä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella äh, hallituksella on velvollisuus tarjota kansalaisjärjestöille mahdollisuutta toimia en, ilman, että sitä, niitä, sitä rankaistaan. Ja tässä jäsenvaltiot ovat erityisen tärkeällä ro, paikalla jos teidän suurlähettiläänne tai muut edustajanne käyvät maassa vierailulla, eivätkä tapaa kansalaisjärjestöjen edustajia, niin silloin tulee suuria ongelmia. Ja vielä viimeinen haaste, ja päätän puheenvuoroni sitten tähän, eli nyt on seuraavasta haasteesta. Drei Minuten. No, no, no Kolme, neljä minuuttia vielä. No niin. Ja kolmas suuri haaste No, tämä ei ole mihinkään unionin sisäisen keskusteluun liittyvä asia, eikä myöskään maakohtainen ongelma, vaan se perustavanlaatuinen ongelma, eli tuo kansainvälinen universaali kansa- mm, ihmisoikeusperiaate, jota loukataan kaikkialla maailmassa, ja se tapahtuu aika lailla sivistyneestikin. Ihmisoikeudet muutama vuosikymmen sitten ikään kuin tuotiin länsimaiden rakennelmana eteenpäin. Ja siksi, jos meidän, minun yhteiskunnassani tai sinun yhteiskunnassasi nämä ihmisoikeudet hyväksyttäisiin, niin ne täytyy saada oman kulttuurin mm, muokattua sinne ja siellä hyväksyttyä, koska on erilaisia perinteitä, erilaisia uskonnollisia rakenteita, erilaisia perherakenteita, jotka toimivat toisella tavalla kuin nämä kansainväliset ihmisoikeusperiaatteet. Jos tätä väitettä sitten käytetään ja YKssa niin kuin me olemme hyvinkin toimineet ja vieneet näitä ajatuksia me eteenpäin yhteistyössä Euroopan unionin kanssa, jos ajattelemme esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja maaliskuussa monet maat New Yorkissa pyrkivät estämään tuon julkilausuman, päätöslauselman naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Ja tämä on jatkuvaa taistelua. Tässä vedotaan aina perheperinteisiin. Ja minä kuitenkin muistuttaisin siitä, että jokainen jäsenvaltio, joka ainoa kansanedustaja kaikkialla maailmassa täytyy saada osallistumaan tähän taistoon. Ja uskon vahvasti, että ihmisoikeudet eivät ole mitään uskontojen välisiä riitoja, eivätkä myöskään kulttuurien välisiä riitoja, eivätkä myöskään valtioiden välisiä riitoja. Ihmisoikeudet ovat aina olleet universaalia voimattomien kieltä, on sitten kyse mistä tahansa uskonnosta, mistä tahansa kansasta, mistä tahansa maasta, ja se on aina suhteessa niihin, joilla, joiden kourissa valta on. Ihmisoikeus, väkivallan uhria ei juurikaan kuulla jos väitetään, että ihmisoikeudet eivät olisi universaaleja, aina saadaan kuulla hallituksia ja muita, joilla valta on, että mitään nyt ei voi tehdä, koska meillä ei ole tällaisia universaalisia ihmisoikeuksia. Joku nainen, jota aviomies hakkaa ja hallitus sanoo, että, tai tämä nainen ei varmastikaan sano, että ei minua saa tulla puolustamaan. Aina tuo vallankahvassa oleva ei tuo mies puolustaa puolustaa tilannetta ja vetoaa näihin perheperinteisiin. Universaalit kansala- ka- ihmisoikeudet ovat näiden voimattomien kieltä ja heidän viestinsä. Kolonialismin vastaisuus, rasismin vastaisuus, nämä viimeisten vuosikymmenten liikkeet ovat aina olleet lännettä, länttä vastaan ja niissä on aina lähdetty liikkeelle mm, ihmisoikeusperiaatteista, ihan samoista oikeuksista, joista nyt tänä päivänäkin joudutaan keskustelemaan. Kiitokset siitä, että olette saapuneet tämän päivän kokoukseen ja odottelen varmasti mielenkiintoiseksi muokkautuvaa keskustelua. Thank you, Stavros Lam- Kiitoksia, Stavros Lamrinidis erinomaisesta ja innostuneesta alustuspuheenvuorostasi. Ja nyt meillä on mahdollisuus, että parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet saavat puhua. Nostakaa vain äh, nimilapunne, jos haluatte puheenvuoron. Ehkä tarvitsee hiukan aikaa äh, mutta rohkaisen teitä kyllä puhumaan ja kun me tästä nyt luomme puhujalistaa, niin annan Euroopan neuvoston suurlähettiläs sille puheenvuoron. Um, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Elmar Brock esitti tärkeän näkökulman alustuspuheenvuorossaan viitatessaan reaalipolitiikan ja ihmisoikeuksien välisen suhteeseen. Historia on opettanut, että todellista turvallisuutta ei voi olla, jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta täysimääräisesti. Joskus ihmiset yrittävät luoda ristiriidan näiden kahden aspektin välille. Mutta aina kun ihmisoikeusongelmia ilmaantuu, niin ne liittyvät myöskin siihen, että ihmiset tuntevat olevansa epävarmassa tilanteessa. Se näkyy myöskin tämänhetkisessä tilanteessa ja tästäpä syystä onkin paikallaan, että kansalaisten edustajat parlamentissa keskustelevat näistä kysymyksistä muiden kanssa ja olen iloinen tästä aloitteesta ja tämänpäiväisen kokouksen järjestämisestä. Ja kun tätä asiaa käsitellään nyt Euroopan parlamentissa, niin saanen viitata päätöslauselmaan, jonka Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi viime vuoden syksyllä sen jälkeen, kun Euroopan unionin ihmisoikeusstrategia toimintaohjelma hyväksyttiin Tässä tekstissä tuetaan tätä Euroopan unionin aloitetta ja erityisesti viitataan siihen, minkälainen merkitys kansallisilla parlamenteilla on. Ja tästäpä syystä, rouva puheenjohtaja, pidänkin hyvänä asiana, että niin monet kansalliset parlamentin edustajat ovat täällä paikalla. Euroopan neuvoston ja EUn väliset suhteet ihmisoikeusalalla ovat tärkeät niin kuin Stavros Lambrinidis erityisedustajan ominaisuudessa totteesi. Ja kun yhteisymmärrys kirja hyväksyttiin kahden toimijan välillä vuonna 2007, niin sen jälkeen tilanne on kehittynyt positiivisella tavalla. Ja tämä on ollut myöskin Joklandin tavoitteena ja myöskin EUn toimielinten johtajien tavoitteena. Korkeammalla tasolla meillä on tiiviitä yhteyksiä. Jörgland ja Barroso tapaavat tällä viikolla New Yorkissa ja heti ensi viikolla Brysselissä. Siinä yksi esimerkki näistä tapaamisista. Mitä tulee näihin uusiin teidän tekemiin aloitteisiin, niin ne kuvastavat mielestämme uutta aikakautta, uudenlaista yhteistyötä näiden kahden instituution välillä yhteistä tavoitetta saavuteltaessa. Ja sen näkyy konkreettisin esimerkein. Ja saaneen rouva puheenjohtaja ottaa kolme esimerkkiä esille. Ensinnäkin EU on osoittanut kasvavaa kiinnostusta ja valmiutta tukea tärkeiden Euroopan neuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanossa. Eli että näitä periaatteita sovelletaan muun muassa ulkopoliittisissa toimissa. Eli halutaan tätä strategiaa tukea ja varmistaa sen täytäntöönpano juridisin sitovin välein. Tämä pätee Budapestin kyberrikollisuutta koskeva päätöslauselma ja sitten kotiväkivalta ja naisin kohdistuva väkivalta, yleissopimus, yleissopimus lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisesta toiminnasta, Lansaroten yleissopimus ja sitten yleissopimus, joka liittyy ihmisten salakuljetukseen. Jos nämä välineet saadaan ratifioita mahdollisimman monessa maassa, ja kuten sanoin, että niin tätä kautta EU omalta osaltaan tukee tällaista yhteistä lähestymistapaa ja sitä kautta voidaan vaalia perusarvoja, kuten ihmiskunnia. Toinen esimerkki, ja se liittyy EUn liittyminen ihmisoikeusyleissopimukseen. Tätä ajatusta on tuettu parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa – ja tämä on selvä merkki siitä, että EU on sitoutunut ihmisoikeuksien vaalimiseen myöskin unionin rajojen ulkopuolella. Kun unioni liittyy tähän yleissopimukseen, niin kaikki EUn toimet on perustettava näihin ihmisoikeusperiaatteisiin ja niitä voidaan tarkastella myöskin Strasbourgin tuomioistuimessa. Ja kolmas esimerkki. Kaikki EUn ehdokas, ehdokasvaltiot joutuvat tällaisen vertailuanalyysin kohteeksi komission tarkasteluissa. EU ja tietyt yksiköt, kuten Euroopan neuvoston, Venetsia, komitea, Greco ja Sepas ja muut toimijat tekevät tässä suhteessa tiivistä yhteistyötä. Me olemme havainneet, että EU panostaa enenevässä määrin myöskin Euroopan neuvostossa tehtävään työhön suorin yhteyksin ja tähänkin liittyen on olemassa lukuisia erinomaisia esimerkkejä. Stavros Lamrinidis on tehnyt tässäkin suhteessa erittäin tärkeää työtä. Kunnioitan häntä ja kiitän häntä hänen tekemästään työstä. Hän, hän toimii ikään kuin Euroopan unionin äänitorvena kansainvälisessä näyttämöllä. Kiitokset tästä sitoutuneisuudestanne tähän toimintaan. Me uskomme vakaasti myöskin siihen, että tällainen tiivistetty yhteistyö Euroopan neuvoston yksiköiden kanssa voisi olla hyödyllistä vahvistettaessa hiljattain hyväksyttyä EUn strategiaa EUn sisäisen oikeusvaltiojärjestelmän vahvistamisessa. Barrosolle on lähetetty kirjelmä, ja tähän kirjelmään hän vastasi muun muassa hiljattain esittämässään unionin tilapuheessaan, ja Jagland viime viikolla otti vastaan Strasbourgissa parlamentin jäsenen Louis Michelin. Hän vastaa Libe-valiokunnan omi e, puolesta tämän asian kysymyksestä ja Jagland on tyytyväinen siihen, että pyritetään, pyritään vahvistamaan EUn roolia oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien vaalimista. Hän korosti myöskin sitä, että on erittäin tärkeää välttyä, välttää päällekkäistä työtä. Nyt pitäisi kehittää valvontaindikaattoreita ja suosituksia. Niitä on jo olemassa Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston puolella ja siksipä Jagland ehdottaa, että uudet toimintavälineet, niitä kehitettäessä pitäisi ottaa huomioon jo olemassa olevat välineet, jotka löytyvät Euro, Euroopan, Euroopan neuvostosta mm. Kyse on kansainvälisistä välineistä, jotka ovat äh, juridisesti sitovia. Se sitoo kaikkia eurooppalaisia valtioita ja tämä luo pohjan äh, ei-poliittiselle valvonnalle. Ja sitä kautta voidaan saada aikaiseksi myöskin käytännön yhteistyömalleja, joiden kautta mahdollisesti ilmaantuvat ongelmat voidaan kitkeä pois päiväjärjestyksestä. Kiitoksia. Kiitoksia lähettiläs Roisens, kiitoksia oikein paljon. Ja sitten sitten ähm, edustaja Regui Antondo Espanjasta. Parlamento Espanja. Kiitokset ja terveiset Espanjan parlamentista. Olen iloinen siitä, että parlamentti on nyt meidät tänne Brysseliin kutsunut ja kiitokset Lambrinidikselle sitoutumisesta työhön. Sallinette minun lisäävän vielä neljännen haasteen tähän ihmisoikeusstrategiaan. Erityisesti tässä kyse on yhdestä elämämme tärkeästä toimijasta ja tekijästä, ei pelkästään kansalaisyhteiskunta ja hallitukset ihmisoikeuksia puolla. On olemassa myös maailman taloudessa tärkeä tekijä kokonaisuus ja sen nimi on yritysmaailma. Aina enemmän vain yritysten toiminta vaikuttaa koko maailmaan. Yritykset tekevät kaikkialla maailman kolkissa, joka kolkassa työtä ja valtavasti loukkaavat ihmisoikeuksia siellä sun täällä jos ajattelemme nyt vaikka sitten tätä yhteiskunnallista, taloudellista puolta, ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu siellä valtavat määrät. Valtava ongelmien ketju on sinne syntynyt ihmisoikeuksien, ihmisoikeusloukkauksien saralla. Minua Stavros hämmästytti se, että meidän työssämme Euroopan unionissa ei ole otettu tätä huomioon eikä ole otettu YK välinettä. YKllahan on tuo mainio väline, jota aikaisemmin ei ole käytetty, eli juuri tuo kolmen periaatteen luettelo, joka, joka koskee sekä valtioita että yrityksiä että tuomioistuimia ja oikeusjärjestelmää. Ja niiden kautta voidaan ilmoittaa ja puuttua ihmisoikeusongelmiin. Jos ajattelemme vaikkapa yrityksiä, varsinkin tekstiiliyrityksiä ja kuljetusalan yrityksiä, niiden, niillä on valtavia, valtavia ongelmia ihmisoikeuksien noudattamisessa. Ja tämä YK on tarjoaa tarjoama väline on suorastaan loistava. Eli me voimme sen kautta löytää yhteisen universaalin luettelon siitä, miten ihmisoikeuksia pitäisi noudattaa. Ja näin tästä, näistä Stavros, sinun mainitsemistasi universaaleista ihmisoikeuksista saadaan tällainen universaali laki, joita kaikki noudattaisivat perinteiden yli ja jokaisen valtion oman oikeusjärjestelmän lakien yli. Jos joku yritys sitten näitä sääntöjä ei noudattaisi, niin se voitaisiin sitten viedä tuomittavaksi. Hyvät kollegat, jos ajattelemme vaikka Bangladeshin tekstiiliyritystä, niin sehän se tilanne oli aivan järkyttävä siellä. Jos eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset tekstiilialan yritykset, jotka tuolla Bangladesissa sitten toi, ovat toimineet, siellähän kuoli 1500 ihmistä ja pari tuhatta loukkaantui. Ja Lontoossa, New Yorkissa ja Madridissa mielellään vaan tehdään sopimuksia juuri Bangladeshin pörssiläisten yritysten kanssa, vaikka siellä jättimäisellä järkyttävällä tavalla loukataan ihmisoikeuksia jatkuvasti. Mikäli eh, nämä yritykset olisi voitu viedä tuomioistuimeen jo, niin se olisi ollut oikein hyvä ja näin ihmisoikeuksia olisi voitu paremmin noudata. Stavros, hyvä. Minä toivon, että eh, Espanjan, se mikä, mitä Espanjan parlamentti on nyt tehnyt, eh, nimittäin tässä muutama kuukausi sitten hyväksyttiin sellainen sääntö, että systemaattisesti sovelletaan näitä yrityksiinkin, näitä sääntöjä ja tätä luokittelua yrityksiinkin ihmisoikeuksia edistääksemme. Meillä on kansallinen suunnitelma, niin kuin monilla muillakin valtioilla, eh, ja tämä kansallinen strategia on tietysti, tai tämä eurooppalainen strategia on hyvä, mutta minä haluan sitten todellakin kysyä, miksi yrityksiä ei oteta tähän mukaan, ja miksi tuota YK-välinettä ihmisoikeuksien soveltamisessa ei oteta huomioon, ja erityisesti kiinnitän tässä huomiota eurooppalaisiin yrityksiin, jotka jotka oman valtionsa ulkopuolella toimivat, ja niidenkin pitäisi kyllä kunnioittaa ihmisoikeuksia, koska tämäkin sitten antaa eurooppalaisille uskottavuutta ihmisoikeuksissa juuri siitä, että siinä, että me tahdomme viedä eteenpäin oikeuksia myös omien yritystemme sisällä. Um, I can just... Kiitoksia oikein paljon. Voin vakuuttaa teille, että parlamentissa meillä oli kaksi mietintöä liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista. Olemme seuranneet tätä. Ja myös YK ja YK suositukset ovat erittäin tärkeitä meillä, joten meillä on usein keskusteluja siitä, miten voimme vahvistaa myös YK suosituksia, koska vaikuttaa siltä, että ongelma on vielä se, että monet näistä eivät ole mm, oikeudellisesti sitovia. Me puhumme täällä myös korruptiosta ja ihmisoikeuksista ja me keskitymme tässä myös erityisesti yritysten rooliin näissä maissa. Nyt meillä on vielä kaksi puhujaa parlamentin puolelta ja sitten annamme varmaan puheenvuoron äm, ulkosuudenhallinnolle ja kansalaisjärjestölle. Nyt ensin Euroopan parlamentista Radonskis, joka on Lettuasta ja ä, liberaali. Aio. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovasti arvostin useita tärkeitä asioita, jotka Davros, Stavros Lambrinidis nosti esiin. Hän on tehnyt hyvää työtä. Hän on hyvin yksityiskohtaisesti ja syvällisesti tässä puheenvuorossaan käsitteli asiaa. Se oli erittäin tärkeä panos keskusteluun me Ensinnäkin haluaisin kiittää teistä holistisesta lähestymistavastamme ja siitä, että korostatte ihmisoikeuksia, kuinka ne antavat enemmän vakautta äh, ja turvallisuutta äh, maailmassa ja sen sijaan, että ajatte, ajatte näitä ihmisoikeuksia enemmän tällaisena romanttisena, idealistisena asiana, se ei ole totta nykymaailmassa. Mm, haluaisin äh, kiinnittää huomianne erääseen asiaan liittyen kansalaisjärjestöihin e, on, että pitää tehdä ero todellisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka valvovat ihmisoikeustilannetta ympäri maailmaa ja kotimaassaan. Ja sitten näitä tällaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat hallitusten taskussa, sellaisista hallitusten, jotka jatkuvasti rikkovat ihmisoikeuksia. Näin tapahtuu useissa valtioissa ja myös sellaisia, joita kutsumme strategisiksi kumppaneiksi, heillä on näitä omia kansalaisjärjestöjään mm, ja meidän pitäisi pitää eroa näiden välillä, yrittää tehdä ero niiden todellisten kansalaisjärjestöjen ja niiden välillä, jotka toimivat hallituksen laskuun. Sitten teidän kantanne tarpeen tarpeesta puolustaa ihmisoikeusaktivisteja ja jo ympäri maailmaa. Äh, me äh, olemme vastuussa heistä. Meidän ei tulisi pelkästään kunnioittaa ja monella tapaa yrittää äh, tarjota heille ymmärtämystämme, vaan meidän pitäisi puolustaa heitä, koska kiinalaiset, ähm, iranilaiset, ihmisoikeus puolustajat ovat erittäin merkittäviä maailmalle ja siksi meidän täytyy puolustaa heitä. Eh, meidän eh, täytyisi tehdä enemmän yhteistyötä erilaisten julkisten ja yksityisten järjestöjen kanssa, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, esimerkiksi PEN-keskusta, ja meidän pitäisi tukea enemmän kirjailijoita ja journalisteja. Tässä he ovat ikään kuin meidän taistelutovereitamme, ja meidän pitäisi muistaa, että ihmisoikeus ei ole mikään asia, joka voidaan valita, koska useat valtiot, myös demokraattiset valtiot, rikkovat ihmisoikeuksia. Helpompaa on tietenkin hyökätä niitä valtioita vastaan, joista emme pidä. Siksi meillä pitäisi olla universaalia kieltä, jolla voimme asettaa häpeään sellaiset valtiot, jotka yrittävät saada aikaan kansainvälistä mainetta kunnioittamatta kuitenkaan kansalaisia. Ja seuraavaksi edustaja Kristina Di Pietro Italian senaatista. So, please, eh, Grazie, signora Presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, on iloinen, että voimme keskustella täällä tänään näin tärkeistä aiheista, joita aina yhä enemmän pidetään prioriteetteina kaikissa parlamenteissa, kansallisissa ja Euroopan parlamentissa. Movimento Cinque Stelle Italian parlamentissa pitää tätä EUn roolia ihmisoikeuksien puolustajana erittäin tärkeänä koko maailmassa, ei pelkästään EUn sisällä. Siksi olimme erittäin tyytyväisiä, kun seurasimme tätä prosessia, joka vuonna 2012 johti siihen, että EU hyväksi tämän ihmisoikeuspaketin, vaikka EU olikin hyvin vaikeassa tilanteessa silloin, mukaan lukien tässä talous- ja rahoituskriisissä, joka on koskenut kaikkia jäsenvaltioita ja lisäksi on syntynyt tämä kuilu kansalaisten ja instituutioiden välillä. Tässä yhteydessä tällainen EUn toiminta, jotta saadaan aikaan tämä EUn strategia kehys ja toimintasuunnitelma ihmisoikeuksista ja demokratiasta on erittäin tärkeä kysymys meille ja huolimatta useista haasteista, joita EUlla on edessä. Meidän mielestämme periaatteiden muuttaminen konkreettisiin toimenpiteisiin pitäisi olla kaikenlaisen toiminnan ytimessä, koska muussa tapauksessa vaarana on se, että tämä on ainoastaan tällainen intellektuaalinen harjoitus, joka äm, ei jolla ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, koska Euroopan unionin ulkopuolella o, ja sisälläkin on hyvin paljon ihmisiä, jotka äm, ovat äh, tällaisissa äh, väestöryhmissä, jotka ovat äh, vaikeuksissa. Meidän tulisi kehittää tämä kansallinen toimintasuunnitelma, joka liittyy tähän YK julistukseen liittyen liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin, niin Movimento Cinque Stella aikoo tehdä kaikkea, jotta se pystyy vaikuttamaan Italian hallitukseen, jotta tällainen kansallinen toimintasuunnitelma saataisiin käyttöön. Ja tällä tavoin seuraisimme yhdistyneen kuningaskunnan hyvää esimerkkiä. Kiitoksia. And also good that you reminded us. Kiitoksia ja hyvä, että muistutitte eh, tästä. Ymmärtääkseni nyt kuningaskunta on ainoa kansallinen parlamentti, joka on luonut tällaisen kansallisen eh, toimintasuunnitelman liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista tähän mennessä. Ja nyt lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron Anna Gomesille, mutta en näe häntä juuri nyt täällä. Ehkä sitten vähän myöhemmässä vaiheessa mm, meillä usein on, kuten teilläkin ehkä kansallisella tasolla, Euroopan parlamentissa meillä on panoksia ihmisoikeusjärjestöiltä, joten olisi hyvä kuulla äh, kahta äh, Brysselissä toimivaa äh, kansalaisjärjestöä ensinnäkin Lotte Life Human Rights Watchista. Uh, Paljon kiitoksia kiitoksia tästä mahdollisuudesta osallistua tähän tärkeään kuulemistilaisuuteen tämän tyyppisiä kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin kokoukset ovat toivottavia, koska sitä kautta voidaan maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksia vaalia paremmin. Olen täysin samaa mieltä sen suhteen, mitä erityissur, erityislähettiläs Lambrinidis totesi puheenvuorossaan. Hän oikeutetusti vi, muistutti meitä siitä, että ihmisoikeuspaketti oli yhteisen työn tulos. Tätä ei olisi voitu saada ilman sitoumusta aikaiseksi. Parlamentin, tämän parlamentin, kansallisten parlamentin, kansallisten parlamenttien, kansallisten hallitusten ja ulkosuudenhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan panoksella. Pikkuhiljaa työtä tehtiin monella saralla ja sitä kautta, kun ne nivottiin yhteen, niin saatiin sitten aikaiseksi tämä paketti. Ja on tietenkin sanomattakin selvää, niin kuin Stavros meitä muistutti, että vaikein työ on vasta alkamassa, eli täytäntöönpanovaihe. Ja on sanomattakin selvää, että ilman yhteistyötä ja yhteisvoimia täytäntöönpano jää puolitiehen saanen esittää muutamia konkreettisia esimerkkejä sen suhteen, mitä meidän mielestämme pitäisi tehdä yksissä tuumin. En nyt puhu viittä minuuttia näistä hienoista periaatteista, vaan ihan konkreettisista kysymyksistä. Täällä Euroopan parlamentissa on hyväksytty jo kattavia, vahvoja päätöslauselmia, mutta Euroopan parlamentti ei voi välittää tätä viestiä eteenpäin ilman kansallisten parlamenttien apua. Strateginen kehys ja ihmisoikeuspaketti on, ovat tulleet jo mainittua, ja sitä kautta ihmi, EU tukee ihmisoikeustaistelijoita, myöskin silloin, jos ne ovat kotoisin strategista kumppanuusmaista. Koetin kivenä tulee olemaan se, että miten Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot voivat yksissä tuumin tukea ihmisoikeustaistelijoita ja ottaa kriittisesti kantaa ihmisoikeusloukkauksiin esimerkiksi Venäjällä tai Kiinassa. Nämä ovat kaksi erittäin tärkeitä strategisia kumppaneita, mutta yhtä lailla kaksi suurta ihmisoikeuksia polkevaa maata. Ongelmanahan nyt on se, että varsinaisia periaatteita ei vielä ole olemassa ja EUH, me tiedämme, että ulkosuhdehallinnollakaan ei ole johdonmukaista lähestymistapaa, niin kuin ei ole jäsenvaltiollakaan, joten nyt herää kysymys, mitä pitäisi tehdä. Euroopan parlamentti on jo vaatinut vuoden päivät sitten ensimmäistä kertaa ja myöhemminkin muissa päätöslauselmissaan Eli että pitäisi varmistaa, että vielä tämän vuoden puolella saada aikaiseksi vahvat ulkos, ulkoasiain neuvoston periaatteet sen suhteen, miten ihmisoikeus kysymyksiä tulisi käsitellä, kun kyse on yhteistyöstä Venäjän ja Kiinan kanssa. Tämä viesti ulkoministereiden puolelta loisi yhteisen perustan. Aina voidaan mennä pidemmälle, mutta se on se vähimmäistaso. Kukaan ei voi mennä Venäjälle tai Kiinaan keskustelemaan asioista ilman, että tämä yhteinen eurooppalainen viesti välittyisi samalla. Ja hyötynä tässä on se, että kaikki voivat saada vahvemman aseman, sillä kukaan ei kykenisi tällaiseen viestin välittämiseen yksin toimiessaan. Voidaan sanoa, että tämä on julkisesti esittämäni ja yksityisesti esittämäni yhteiseurooppalainen viesti. Ja tätä viestiä voidaan välittyä, välittää myöskin pienten jäsenvaltioiden toimesta, koska tietävät muiden valtioiden olevan heidän tukenaan. Ja kiinalaiset ja venäläiset eivät voi näin sivuuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden esittämiä kommentteja ja kriittisiä viestejä. Me tarvitsemme siis näitä ministerineuvoston päätelmiä, jotta me saamme selkeän viestin, jota kaikki jäsenvaltiot myöskin ajavat. Minä todellakin toivon, että me saisimme aikaiseksi jonkinlaiset päätelmät, päätöslauselman, jossa tämä periaate olisi mainittuna. Minä uskon myös, että tämä toimii myöskin ongelmamaiden kanssa, kun tiedämme, että muutoksia pitäisi saada aikaiseksi. Yksi tällainen maa on Bahrain. Se on yksi niistä arabikevään maista, jotka eivät saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi tämän prosessin aikana. Ja tässä on siirtymäkauden maita, ja me tiedämme, että työ tulee olemaan melko raskas, mutta mitä tulee Bahrainiin, niin ne, jotka rauhanomaisesti kaduilla osoittivat mieltä ja vaativat uudistuksia ja halusivat päättää maan hallinnosta, ovat joutuneet maksamaan tästä suuren hinnan ja ovat nyt vangittuna. Ja kolme heistä on EUn kansalaisia. Ja he edustavat tätä Vaija on tanskalainen, Tanskan kansalainen, hänen tyttärensäkin on vangittuna. He ovat, antavat kasvon tälle mielenosoitukselle. Meidän tulisi vaatimalla vaatia, yhdessä vaatia, että nämä rauhanomaisesti mieltään osoittaneet henkilöt, joita me olemme olleet valmiita tukemaan, saataisiin vapautettua Bahrainin vankiloista. Eli nyt täytyy vain löytää se yhteinen lähestymistapa, jotta vapaat EUn kansalaiset voisivat vapautua vankiloista. Kaksi EUn kansalaista on tuomittu elinkautiseen vankeusrankaistuksen. Kyse ei ole mistään pikkutuomiosta. Me tarvitsemme EUn yhteisen viestin esimerkiksi ulkosuuden hallinnolta mutta sitä viestiä ei ole vielä olemassa. Ei ole myöskään unionin jäsenvaltioiden yhteistä viestiä, jonka mukaan nämä kansalaiset pitäisi vapauttaa. Niin, ihan lyhyesti vielä tähän loppuun. Vielä yksi kommentti. En tiedä, tarjotuko minulle enää puhe mahdollisuutta, mutta EUssa ei olla oltu oikein tyytyväisiä siihen ti- tilanteeseen, joka liittyy tähän demokratiavajeeseen. Ulkoasiain politiikan puolella työ nojautuu jäsenvaltioiden tekemiin päätöksiin. Ja yksi asia, jonka EUn kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat jääneet kaipaamaan, on todellinen yhteinen keskustelu. Sellaista ei ole vielä saatu aikaiseksi Euroopassa. Minä toivoisin, että meillä olisi vuosittainen ihmisoikeuskeskustelu ja tämän strategian täytäntöönpanoa liittyvä keskustelu avoimin ovin käytävä keskustelu, jotta me näemme, mitä ministerit sanovat, mihin he ovat halukkaita sitoutumaan, minkälaisia tarkoitusperiä heidän toimillaan on. Kiitoksia. Time because... Kiitoksia. Nyt minun pitää olla vähän tiukempi aikojen suhteen, koska lopuksi haluaisimme vielä kuulla Stavros Lambrinidisia. Niin, mutta meillä on Vincent Forrest, Frontline Defenders järjestöstä. So I come from a... Kiitokset niin olen vähemmän tunnetusta järjestöstä kuin kollegani. Eli tämä, tässä on ihmisoikeuksien puolustajien järjestö ja Nazarin Tudehille, joka on Iranin edustaja häntä olemme puolustaneet ja olen täysin samaa mieltä Stavros Lambrinidisen kanssa ja myös Donskiksen kanssa siitä, että jäsenvaltioiden täytyy toimia kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien takana, koska he tosiaan ajavat elämänsä vaaraan ja he, heidän, he ovat jatkuvassa, jatkuvien kohteiden, jatkuvana kohteena juuri tämän toimintansa vuoksi. Ja unionin strategiaa osio ihmisoikeuksien puolustajien on hyvin tärkeä. Ja olen myös Brokin kanssa samaa mieltä siitä, että Tämä on jaettua vastuuta. Toimintasuunnitelma ei tietenkään ole ainoastaan EUH-toimintaa, vaan jäsenvaltioiden ja edustustojen työtä ja kansallisten parlamenttien samoin kuin Euroopan parlamentin tehtävä on ryhtyä toimiin ihmisoikeuksien puolustajien eteen ja tähän on olemassakin jo välineitä me tarvitsemme myös julkilausumia, kirjeitä suurlähetystöille, parlamentin välisiä ähm, kokouksia, joissa voidaan tavata ihmisoikeuksien puolustajia, riippumattomia puolustajia ja kuunnella, mitä he tarvitsevat. Ja myös kansalaisjärjestöjen kanssa tehdä yhteistyötä sekä paikallisella tasolla että kansainvälisellä tasolla silloin, kun he saapuvat teidän pääkaupunkeihin tai sitten tänne Brysseliin ja sitten tietysti kun keskustellaan yhteistyösopimuksista tai kumppanuussopimuksista noiden valtioiden kanssa, haluaisin vielä tähän tehdä seuraavat ehdotukset ja pyrin nyt käytännönläheisesti asiaa esittämään. Lissabonin sopimuksen jälkeen jäsenvaltioiden suurlähetystöjensä sanottiin, että delegaatioiden täytyy tukea näitä isoikeuksien puolustajia. Eli nämä yhteyshenkilöt tietyissä valtiossa ovat nyt unionidelegaatioissa. Se on sekä hyvä asia että myös huono asia. Ikävää siinä mielessä, että oman hallitu, omakin hallitus pitäisi kiinnittää huomiota omassa suurlähetystössään ihmisoikeuksiin ja toimia yhteistyössä yhteistyössä tuon unionin yhteyshenkilön kanssa. Tämä on jaetusta vastuusta syntynyt käsite. ja Sitten toiseksi täytyy ihmisoikeuksien puolustajille omistaa erilaisia päätöslauselmia, ja ainakin olen tiedän, että Belgiassa ja Saksassa näin on tehty. Ja sitten kolmanneksi nuo talousarvioleikkaukset äh, hankaloittavat äh, kansalaisyhteiskunnan toimia ihmisoikeuksien puolustajien eteen. Ja neljänneksi meidän täytyy käyttää myös eri puolustajien yksittäistä tilannetta ja valvoa sitä, eli me voimme sitten toimia kohdennetusti, ja tämä voidaan toteuttaa yhdessä parlamentin ja kansallisten parlamenttien pilottihankkeiden kautta. Ja ne viidenneksi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien täytyisi luoda tällainen verkosto, joka toimisi joustavasti ja nopeasti ja tukisi ihmisoikeuksien puolustajia, ja tämä voitaisiin ottaa kansalaisjärjestöjen kanssa käyttöön. Ja seuraavaksi tästä puhutaan tuossa terrorismikertomuksessa, eli vuosittainen tapahtuma järjestettäisiin Brysselissä, ihmisoikeuksien puolustajien, puolustajia kutsuttaisiin tänne kaikkialta maailmasta ja siinä sitten saataisiin avoimuutta ja näkyvyyttä, hyväksyttäisiin yhteinen päätöslauselma ja sitten konkreettista toimintaa myöskin eri puolustajien tarpeisiin vastattaisiin esimerkiksi koulutuksella. Ja vielä sitten lopuksi täytyy myös Ähm, käyttää tätä sosiaalista verkostoa, esiintyä kansallisessa lehdistössä, tiedotusvälineissä ja vaikuttaa mielipiteeseen, jotta julkinen mielipide voi kuulla sitten meidän äänemme ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi. Ja vielä lopuksi haluaisin huomauttaa, että me olemme juuri julkaisseet käsikirjan ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi, eli mitä he voivat odottaa parlamentilta, Euroopan unionilta, ja siellä on viittauksia Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin, ja myös siitä, miten voidaan ottaa yhteyttä sekä kansallisiin kansanedustajiin että eurokansanedustajiin. Recommendations on human... Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia paljon yksityiskohtaisista suosituksista niin ihmisoikeuksien puolustajille. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Myönmarin parlamentin äh, valtuuskunnan, joka seuraa tätä keskustelua. Tervetuloa. Meillä on täällä äh, kokous Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten välillä, jotka mm, käsittelevät ihmisoikeuksia ihmisoikeuksien puolustajia. Ja nyt annan, ennen kuin annan Stavros Lamprinidikselle puheenvuoron aivan lopuksi, niin ymmärtääkseni äm, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden järjestö Euroopassa, kattojärjestö haluaisi lyhyesti puhua. Kiitos. Olen Jonas Kristoffersen. Olen tanskalaisen ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja, anteeksi, kuuluuko nyt, niin nimeni on Jonas Kristoffersson, olen Tanskan ihmisoikeusjärjestön edustajia, edustan tätä kans, eurooppalaista ihmisoikeusinstituutioiden verkostoa, joka perustettiin tänä vuonna. Yksi kysymyksistä tässä on ollut yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa. Viime vuonna 2012 me hyväksyimme niin kutsuttu Belgradin periaatteet yhteistyöstä kansallisten parlamenttien ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden välillä. En mene nyt yksityiskohtiin, mutta joillakin teistä on ää, äh, äh, netti auki. Katsokaapa googlakaa Belgradin periaatteet ja lukekaa ne ja katsokaa, miten voitte tehdä yhteistyötä kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kanssa, mutta tämä on myös erittäin tärkeää Euroopan tasolla. Siksi olemme perustaneet toimipisteen tänne Brysseliin, jotta olisimme lähempänä Euroopan parlamenttia ja muita ähm, Euroopan toimielimiä. Myös ihmisoikeusvirastoa, joka tosin kyllä on Viinissä. Äh, ja haluaisin nostaa esiin erään tärkeän kysymyksen, joka on lähellä sydäntämme, nimittäin se, että ei ole täyttä riippumatonta, valtiosta riippumatonta ihmisoikeusinstituutiota kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Noin 12 jäsenvaltiossa on sellainen, mm, vaikka EU rohkaisee muita valtioita perustamaan tällaisia instituutioita, niin se ei rohkaise omia jäsenvaltioitaan siihen. Siksi on välillä vaikea ymmärtää, miksi EU rohkaisee uusia jäsenvaltioita tällaisia perustamaan, kun se ei ole kaikissa vanhoissakaan jäsenvaltioissa niitä perustanut. Joten yritän nyt puhua vielä ihan lyhyesti. Puheenjohtaja ihan yksinkertaisesti yksi. Ö, perussuositus Euroopan ihmisoikeusinstituutioiden verkostolta. Pyytäisin kaikkia täällä pohtimaan, miten kansallisia ihmisoikeusinstituutioita voidaan perustaa ja vahvistaa kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Ja pyytäisin teitä myös harkitsemaan, olisiko relevanttia äh, vahvistaa ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa mukaan lukien perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa sillä tavoin, että hyväksyttäisiin jonkinlainen asetus tai direktiivi tai muu toimenpide EU-ssa, jolla voitaisiin pakottaa jäsenvaltiot perustamaan kansallisia ihmisoikeusinstituutioita, jotka valvovat sitten EUn perusoikeuksien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Stoffersen. Kiitoksia, herra Kristoffersen. Ja Stavros, täällä on yksi kysymys sinulle yhdeltä jäseneltä. Ihan se on yksi minuutti vain. Eh, Paljon kiitoksia. Tässä Niin, tär, mielestäni tärkein äh, ongelma on juotuudutua yhteinen ulkoinen toiminta unionin äh, ulkopuolisten ihmisoikeusloukkauksien yhteydessä. Meidän täytyy to, hyvin tarkasti mm, toi, miettiä, mitä suosituksia me kirjoitamme ja myös miten toimimme kansainvälisissä tuomioistuimissa. On kuitenkin valtioita, joita ei näytä pätkääkään kiinnostamaan nämä asiat ja jotka sitten taas ö, eivät kiinnitä minkäänlaista huomiota räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin eri maissa. Ja tässä erityisesti kiinnitetään huomiota vain poliittisiin ja taloudellisiin huomioihin. Tässä voitaisiin Eurooppana toimia paljon toisin kuin individualistisesti ainoastaan. Ja haluaisin kiinnittää huomiota naisten tilanteeseen ja erityisesti pikkutyttöjen ja tyttöjen tilanteeseen kaikissa maissa, erityisesti sotilallisissa konflikteissa, joissa naisten raiskaukset ja tyttöjen raiskaukset ovat muuttuneet suoraksi, suorastaan aseiksi. Ja myös toivoisin suurempaa yhteistyötä viranomaistasolla, että halli- kansallisyhteistyötasolla seksuaalisen silpomisen ja muun väkivallan ja pakkoavioliittojen estämiseksi. Näin voitaisiin tukea ja suojata paremmin naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa. Ja kysyisi, esittäisin kysymyksen, miten parlamentti voisi luoda tätä painostusta paljon enemmän ja erityisesti mietin tätä erityiskysymystä naisten ja tyttöjen osalta. Kiitos. Now the floor is yours perhaps for five minutes. Kiitoksia ja nyt minulla on puheenvuoro ehkä noin viisi minuuttia. Thanks, no, no more. I, um... Paljon kiitoksia. Haluan vain kiittää kaikkia ja pyydän anteeksi, että joudun nyt lähtemään, mutta ihan lyhyesti näihin vielä esitettyihin kysymyksiin. Tämä on melkoinen haaste, selvähän se. Onko meillä sitten tällaista vipuvoimaa vai onko sellaista olemassa? No sitä täytyy aina tutkia tapauskohtaisesti. Joissakin maissa ei välttämättä olla kiinnostuneita EU-rahasta, mutta kansainvälisistä imagosta kuitenkin. Ehkä he eivät välitä laisinkaan teidän rahoistanne, mutta ehkäpä he ovat kiinnostuneet jonkun tietyn jäsenvaltion rahoista, ei niinkään EUn, jäsen, EUn rahoista. Eli silloin kun toimitaan jossain maassa, niin meidän ei tulisi ajatella itseämme tai pitää itseämme EUna, vaan yrittää löytää EU plus kaikkien jäsenvaltioiden yhteisvoimat. Eli silloin kun toimitaan jossakin maassa syystä tai toista, kielellisistä, historiallisista tai muista syistä johtuen, niin tämän kyseisen maan pitäisi toimia yhtä vahvasti kuin EU. Mutta kun me teemme yhteistyötä monenvälisellä tasolla, niin meidän täytyy katsoa, mitä me voisimme tehdä tässä kyseisessä maassa myöskin taloudellisesti, miten voisimme tehdä yhteistyötä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, joten minä uskon vakaasti tähän yhteisvoimaan. Ihan hiljattain Egyptissä teimme yhteistyötä Venetsian komitean kanssa, jotta voisimme saada mahdollisimman paljon muutoksia aikaiseksi muun muassa kansalaisjärjestö lainsäädäntöön liittyvien muutosten osalta, eli yhteisvoimin tehdä muutoksia. Ja sitten nämä muut kysymykset. Tämä Business and Human Rights-aspekti. Kävin vasta hiljattain Kiinassa ja kun ensimmäistä kertaa kävin siellä, niin silloin järjestettiin ensimmäinen Kiinan ja EUn yhteinen pyörän pöydän keskustelu talouselämän edustajien, komission edustajien, akateemisen maailman edustajien, kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Silloin ensimmäistä kertaa tutkiskeltiin sitä, että miten Kiinassa toimivat yritykset voivat kantaa kortensa kekoon ihmisoikeuksien tilannetta parannettaessa, tai sitten jos tähän kyseiseen kolmanteen maahan kiinalaiset yritykset menevät, niin miten me voisimme yhdessä varmistaa, että kyseisessä maassa ihmisoikeuksia kunnioitetaan, muun muassa työlainsäädäntöä. Me olemme siis tähän panostaneet paljon työtä. Havoitin mietintöä on tärkeä. Pohjaisen kirja mainitsit vielä toisenkin. Ja tällä tavalla, nimenomaan tällä tavalla, voidaan saada muutoksia aikaiseksi parlamentin toimesta. Niin, kuten Elmar sanoi, meillä ei ole täytäntöönpanovaltaa, mutta meillä on poliittisia voimavaroja. Me voimme ohjata keskustelua. Te voitte yhtä lailla ohjata keskustelua kansallisella tasolla. Kansallisella tasolla tämä tapahtuu jo muun muassa Espanjassa. Vuoden 2013 kesäkuussa komissio esitti kolme ohjenuoraa eurooppalaisille yrityksille silloin, kun he toimivat unionin rajojen ulkopuolella. Nämä RAGI päätelmä tai suositukset. No, Ragi on tämä henkilö, jonka, joka laatii YKssa tekstin. Nämä tekstit liittyvät äh, tietotekniikkaa yrityksille, öljyalan yrityksille ja sitten äh, vuokratyövoimayrityksille. Komissio on laatinut myöskin sisäisen asiakirjan, jossa kerrotaan, miten eurooppalaiset PK-yritykset voisivat soveltaa näitä periaatteita EUn sisällä toimiessaan. Eli nämä kolme periaatetta, sovel- niitä sovelletaan yrityksiin, jotka toimivat unionin rajojen ulkopuolella, tämä neljä sitten EUn sisällä toimittaessa. Nämä eivät ole mitään sitovia määräyksiä, mutta kuitenkin ajatuksena on se, että on hienoa, että te painostatte tätä aspekt, tämän asian tiimoilta sekä Euroopan parlamentissa ja Espanjan parlamentissa. Nyt minun täytyy valitettavasti jatkaa, mutta vielä paljon kiitoksia kaikille näistä kommenteista ja kysymyksistä, niin toivottavasti tapaamme pian uudestaan. Kiitoksia Stavros Lambrinidis ja toivottavasti tämä kokous antoi sinullekin hän pohdittavaa työhösi ja kiitoksia myös siitä, että olit hyvä ääni ihmisoikeuspolitiikalle kansainvälisissä foorumeissa. Ja tämä nyt johdattaakin meidät seuraavaan aiheeseen, nimittäin EUn ihmisoikeuspolitiikkaa monenkeskisissä foorumeissa. Ja meillä on täällä luonamme eh, herra Toijerman ja pyydän hänet tulemaan tänne. Tässä kerronkin, miten Euroopan parlamentissa toimimme eh, ja myöskin eh, YK koossa. Meillä on tässä useita instituutioita, on vaikea välillä sanoa, ulokospäin, onko tämä tärkeää työtä vai ei, mutta meidän mielestämme EU tarvitsee paljon tukea myös Euroopan parlamentilta, kun he ovat monenkeskisissä foorumeissa. Ja Euroopan parlamentissa esimerkiksi ennen kuin mennään Geneven ihmisoikeusneuvostoon, me hyväksymme täysistunnossa päätöslausuman siitä, mitkä pitäisi olla prioriteetit tuossa kokouksessa maaliskuussa Genevessä. Ja kun me sitä valmistelemme, olemme lähes tekemässä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta myös jäsenvaltioiden kanssa, ja haluamme kuulla, mikä heidän ajatuksensa ovat, kun he seuraavat näitä YK-elimiä, ja on itse asiassa tarpeen, että me tuemme EUn valtuuskuntaa Genevessä ja New Yorkissa tässä kysymyksessä. EU sinänsä ei ole oikeutta puhua ihmisoikeusneuvostossa. Vieläkin jäsenvaltiot puhuvat siellä. Tämäkin asia, jota meidän on tarkasteltava, miksi EUn edustaja siellä ei saa puheoikeutta jäsenvaltioilta puhua EUn puolesta. Nyt jäsenvaltioilla on tämä eh, neuvoston työryhmä ihmisoikeuksista, KOHOM, ja se on erittäin tärkeä elin. He suunnittelevat ja keskusteluvat mm, prioriteeteista, missä muodossa heidän tulisi toimia kansainvälisesti. Ja meillä on nyt täällä luonnamme herra Engelbert Toijerman, joka on tämän mm, ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtaja. Joten hän eh, tietää hyvin, miten näitä päätöksiä tehdään ja on parantunut sitä kautta, että nyt teillä on myös mahdollisuus tavata täällä Brysselissä näiden ihmisten kanssa, mutta kun minä olen siellä vierailut muutaman kerran vuodessa, niin olen ymmärtänyt, että on tärkeää, että diplomaatit, jotka vierailevat tai edustavat siellä eri valtioita, että heillä on myös ymmärtämys siitä, että on tärkeää päästä eurooppalaiseen näkemykseen, eikä vain edistää näitä kansallisia ihmisoikeusprioriteetteja. Joten meidän kokouksemme ja keskustelumme kannalta on tärkeää kuulla herra Toijermanille kohemman työstä ja sitten halusimme puhua teille jotta sitten pääkaupungeissa kotopuolessa eh, voitaisiin nostaa esiin, kuinka tärkeä yhteinen ihmisoikeuspolitiikka on moninkeskisissä foorumeissa. Nyt annan teille sitten puheenvuoron ja voitte puhua Kohomin työstä. Kiitoksia. On suuri ilo osallistua tähän konferenssiin. Tämä on erinomainen mahdollisuus keskustella EUn ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanossa, kun täällä on kerran Euroopan parlamentin jäseniä ja kansallisten parlamentin jäseniä paikalla. Tämä on erinomainen mahdollisuus kaikista niistä syistä, jotka edeltäjät puhujat ovat jo maininneet. Neuvoston ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtaja. Olen työskennellyt hyvin paljon ihmisoikeuskysymyksissä, mutta olen äh, työskennellyt myös kansallisissa parlamenteissa, ihmisoikeusvaliokunnissa ja minä äh, olen tietoinen äh, näistä eri ulottuvuuksista ja uskon, että kaikilla on tärkeä tehtävä EUn ihmisoikeuspolitiikan luomisessa. Lissabonin sopimuksen mukaisesti tämän pitäisi olla meidän työmme keskiössä. Mm, minua pyydettiin keskittymään nimenomaan työhön monikeskisissä foorumeissa ja keskittyä YK, ja minä ajattelin kattaa kolme asiaa ja sitten ehkä sanoa vielä muutaman sanon Kohomin roolista tässä, kertoa hiukan, miten yritämme parantaa työtämme monikeskisissä foorumeissa, erityisesti e- YKssa, ja mitkä ovat pääprioriteettini, ja sitten myöskin minun näkökulmastani hiukan arvioida tärkeää Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin roolia. Mitä tulee tulee Kohomin, tämä on neuvoston työryhmä, joka perustettiin 87 tarkoituksena, oli parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä YK-kysymyksissä. Se on ulkosuhdeneuvoston valmisteleva työryhmä ja sen tarkoituksena on valmistella päätöksiä, joita ulkosuhdeneuvosto tekee mm. ja sitten seurata niitä. Se yhdistää yhdistää Äh, ulkosuhdehallinnon komission ja jäsenvaltioiden ulkosuhteista vastaavia edustajia. Äh, eri neuvoston työ, kun on kyse ulkopolitiikasta, erityisesti ihmisoikeuksista, äh, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, niin korkea edustaja ryhtyi edustamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän on myös neuvoston puheenjohtaja, joten myöskin ähm, ulkosuudenhallinnon edustajia äh, on puheenjohtajana kaikissa näissä äh, työryhmissä, äh, ulkosuudesta vastaavassa työryhmissä, joten tämä kuuden kuukauden vaihtuva puheenjohtajuus on nyt korvattu ulkosuudenhallinnon edustajille. Ulkosuudenhallinnon täytyy johtaa siis työtä neuvostoissa ja valmistella toimia ja niin poispäin tämänhetkisessä tilanteessa jäsenvaltioiden osallistuminen on erittäin tärkeää hyvää ihmisoikeuspolitiikkaa ajatellen. Työtaakka on myöskin lisääntynyt huomattavasti. Alussa tapasimme vain kaksi kertaa vuodessa ja valmistelimme Geneve ja New Yorkin kokouksia. Nyt tapaamme hyvin säännöllisesti sekä pääkaupunkien lähettämien edustajien johtajien kesken, mutta myös Brysselin kollegojen kesken. Meillä on siis pysyvä komitea neuvostossa ihmisoikeuskysymyksistä Brysselissä. Ja me tapaamme myös kerran vuodessa, vuoden alussa Genevessä ja siellä tapaamme EUn edustustojen päällikköjä ja valmistelemme työtämme Genevessä. KOHOM käsittelee kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä EUn ulkosuhdehallinnossa, kaikkia näitä äh, kysymyksiä, jotka ovat esillä, mutta sen työ rajoittuu ulko ulkoiseen toimintaan. Se ei pysty keskustelemaan EUn sisäisistä kysymyksistä. Vähän niin kuin Euroopan parlamentissa teillä on ROA ja LIBE-valiokunnat ja ehkä tällä tavoin on myös joissakin jäsenvaltioissa. Mutta me olemme jo usean vuoden ajan huomanneet, että meidän toimiemme sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus on yhä tärkeämpi kysymys, näin Stavroskin sanoi. Se on tärkeää uskottavuutemme kannalta monenkeskisesti, mutta myös kahdenvälisesti, joten tämä on asia, johon olemme eh, kiinnittämässä huomiota ähm, osa työstä, jota olemme tehneet viime vuosina, oli eh, nimenomaan strategisen puitteiston äh, su- suunnittelumandaatti Yhdysvalloille, joka hyväksyttiin viime vuonna, ja myöskin erilaiset strategiset suuntaviivat. Ja juuri tässä tilanteessa, kuten jo sanottiinkin, jäsenvaltioiden rooli on erittäin tärkeä, ei vain sen takia, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päätetään yksimielisesti tai monenkeskisissä foorumeissa EU on vain tarkkailija ja jäsenvaltiot ovat jäseniä, vaan koska me tarvitsemme jäsenvaltioiden täyttää osallistumista, niiden täytyy olla täysin mukana ihmisoikeuksien pohdinnassa ja täytäntöönpanossa myös kapasiteettisyistä. Meillä on takanjakojärjestelmiä sekä Brysselissä, mutta myös monenkeskisissä paikoissa, Genevessä, New Yorkissa, Strasbourgissa ja Viinissä. Nyt menen sitten YK. -hon. Siinä on todellakin kyse siitä, kuten jo puitteissa sakin kehyksessäkin eh, sanotaan, että EU kiinnittää suurta huomiota toimivaan monenkeskiseen järjestelmään ihmisoikeussaralla. Me olemme tehneet hyvin paljon työtä, jotta myös vahvoja kansainvälisiä standardeja ja myöskin valvontamekanismeja, jotta voisimme seurata ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa. Olemme tehneet hyvin paljon työtä, jotta ihmisoikeusneuvosto olisi uskottava elin, joka todellakin käsittelee oikeita ihmisoikeuskysymyksiä. Tämä päätavoite tavoitteet meille ovat ihmisoikeuksien korkean edustajan toimiston toimivuus. EU tukee sitä myös e, ja säännöllisen arvioinnin universaalisuus, tällaiset kysymykset ovat meille tärkeitä. Meidän täytyy parantaa työtämme ihmisoikeusneuvostossa ja olemme ryhtyneet olemaan strategisempia, kun valmistelemme näitä YK ihmisoikeusneuvoston kokouksia. Viime vuonna me ryhdyimme vuosittain äh, järjestämään tällaisen strategisen suunnittelukokouksen ähm, ja avo, lähtökohta on aina Kohomin ja EUn suurlähettiläiden mm, yhteiskokous Genevessä tammikuun alussa joka vuosi. Joten vuoden aikana siis määrittelemme, e, tunnistamme pääprioriteettimme, sitten teemme sisäisen strategiapaperin, e, joka hyväksytään ja myös ulkosuhdehallinto hyväksyy ne julkisesti helmikuussa ja mm, tämä sitten johtaa työtämme. Tietenkin täytyy ottaa huomioon yllättävät tapahtumat, joten jokaista ihmisoikeusneuvoston kokousta varten meillä on pari pääprioriteettia. Me tunnistamme myös uusia aloitteita. Meillä on myös hyvä yleisnäkemys monista hyvistä aloitteista, joita kansallisissa valtioissa viedään eteenpäin. Valmistelemme paremmin sellaisia kysymyksiä, joissa olemme puolustuskannalla ja sitten pystymme saamaan parempia tuloksia näissä kokouksissa sopimuksissa. Tällä tavoin pystymme ähm, edistämään tärkeitä äh, prioriteetteja ihmisoikeusneuvostossa ja YK yleiskokouksessa. Äh, tällä hetkellä äh, on kyse tärkeistä maiden tilanneista Syyria, valko ja Burma, Myanmar, miten tätä siirtymävaihetta tuetaan, mutta myös tärkeät temaattiset kysymykset, kuten lasten oikeudet, uskonnonvapaus ja niin poispäin. Meillä on myös ähm, työtä liittyen YK on elimen, joka käsittelee naisten oikeuksia. Haluamme vahvistaa naisten äh, oikeuksien täytäntöönpanoja ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämän työn kautta pystymme jo aikaisessa vaiheessa äh, tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja luoda äh, alueen rajat ylittäviä alliansseja me olemme nyt saamassa yhä enemmän tukea YKssa Tälle me pystymme ottamaan myös uusia asioita esityslistalle, kuten siis Valko-Venäjä, joka joka ei vielä ole muodollisesti ollut ihmisoikeusneuvoston asialistalla, ja myöskin paremmin valmistelleet kysymyksiä, joissa meillä ei ollut mielipidettä tai jakautunut mielipide, kuten esimerkiksi yksityiset varustelua, yritykset. Ja myöskin EUn rajavalvonnassa teemme kovasti työtä, jotta me pystyisimme äh, antamaan kattavan kirjallisen vastauksen tämän mietinnön äh, lopuksi. Minä tässä katson tätä aikaa ja minulla on vain 20 sekuntia jäljellä. Minulla on vain muutama asia, jotka haluaisin mainita teille vielä, nimittäin kokemuksestani muutamia äh, arvioita yhteistyöstämme Euroopan parlamentin kanssa ja sitten muutamia kysymyksiä liittyen kansallisiin parlamentteihin. Kuten jo mainittiin, Euroopan parlamentti on erittäin kiinnostunut ihmisoikeuspolitiikasta yleensä, mutta äh, työssämme monenkeskisesti kisissä foorumeissa YKssa erityisesti. Korkea edustaja on ainakin kaksi kertaa vuodessa täysistunnossa ja käsittelee ihmisoikeuskysymyksiä äh, ja samoin ulkosuudenhallinnon muut virkamiehet ovat usein täällä. Sitten on jatkuvaa tiedonvaihtoa Ruan ja Kohomin välillä ja Kohomin on oikeastaan ainoa neuvoston mm, työryhmä, joka kokouksen jälkeen kertoo päätöksistä ei pelkästään kansalaisjärjestölle, vaan myös Euroopan parlamentille ja Euroopan neuvostolle, jotta he olisivat tietoisia päätöksistämme. Euroopan parlamentti on erittäin tärkeä ihmisoikeuskysymys, ei äh, päätöslauselma, joka hyväksytään joka vuosi prioriteeteista ihmisoikeusneuvoston kokousta varten, on eh, erittäin tärkeä asiakirja. Se tosi seikka, että Euroopan parlamentti keskustelee EUn eh, e prioriteeteista YK ihmisoikeusneuvostossa sekä täysistunnossa että Ruassa on erittäin tärkeä eh, panos EUn e prioriteettien määrittelemiseksi. Se, että Euroopan parlamentin valtuuskunta vierailee vuosittain Euroopan YK ihmisoikeusneuvostossa neuvostossa on erittäin merkittävää myös. Siellä kolmannet maat näkevät selkeästi, että Euroopan parlamentti kiinnittää paljon huomiota siihen, mitä YK on ihmisoikeusneuvostossa tapahtuu ja myöskin mitä ekosissa tapahtuu me olemme nähneet, kuinka merkittäviä parlamentin mietinnöt voivat olla lopauksessa. Yksi asia, jossa haluaisimme edistyä YK ihmisoikeusneuvostossa, on sukupuolivähemmistöjen, seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Tässä johtoasemassa on Etelä-Afrikka, mutta se on haluton jatkamaan eh, tätä asiaa. Tämä kysymys on nostettu esiin jo Euroopan parlamentin valtuuskunnan ja Etelä-Afrikan valtuuskunnan kokouksissa, ja tämä on hyvin merkittävä. Ja lopuksi on erittäin tärkeää eh, hyödyntää Euroopan ihmisoikeusmekanismin eh, tuloksia, mutta antaneet niin myös poliittista tulo, tukea, mutta myös näkyvyyttä. Kuulemistilaisuudet parlamentissa, jossa on YK erityislähettiläitä paikalla eri aiheista ja eri maista ovat tärkeitä tekijöitä olisi hyvin mielenkiintoista kuulla kansallisten parlamenttien edustajilta onko tämän samantyyppisiä kokemuksia tai mekanismeja kansallisella tasolla, kun on kyse EUn ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanosta äh, yleensä, mutta myös työstämme monenkeskisissä foorumeissa erityisesti. On erittäin tärkeää, että kaikenlaiset keskustelut kansallisella tasolla ihmisoikeus ulkopolitiikasta korostavat hyvin paljon EUn ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanoa. Mainitsen vain kaksi asiaa tässä yhteydessä. Strategiakehys korostaa sitä, että tämä on EUn ja jäsenvaltioiden yhteinen vastuualue ja e, strategiakehyksessä sanotaan, että sekä EU e, yhdessä että jäsenvaltiot yksin nostavat ihmisoikeudet aina esiin kaikissa kahdenvälisissä keskusteluissa myös korkealla tasolla. Olemme kuulleet tänään kritiikkiä, että sekä EU että jäsenvaltiot eivät aina noudata tätä sitoumusta, mutta enemmän voidaan tehdä, jotta voitaisiin keskustella tästä. Strategiakehyksessä EU-jäsenvaltiot sitoutuvat myöskin selkeästi e, toimimaan että ne toimivat esimerkkeinä eh, ihmisoikeuskysymyksissä kotimaassaan. Ja eh, usein meille esitetään tämä kysymys, että miten me varmistamme, että eh, seuraamme erityislähettiläiden kertomuksia ja erilaisia raportteja. On useita kysymyksiä, joista mielelläni keskustelisin täällä tänään ja se hyödyttäisi meidän tulevaa työtämme. Kiitoksia. For your very insightful and detailed. Oikein paljon kiitoksia kollega Toirman tästä hyvin kattavasta seikkaperäisestä alustuksesta. Tärkeä kysymys esitettiin Toirmanin puolelta. Meidänkin pitäisi pohtia sitä, että mikä on tilanne kansallisella tasolla. Esimerkiksi ulkoasiainministerin tekemä työ kohomryhmässä tai YK ihmisoikeus elimissä Genevessä tai New Yorkissa, eli mitä siellä tehdään. Saan lisätä tähän Torbanin alustuksen sen verran, että kun ollaan valtuuskuntamatkalla Genevessä, niin olin aika lailla yllättynyt siitä, että monet diplomaatit unionin ulkopuolella ja unionista ovat tyytyväisiä siihen, että tällaiseen diplomaattiseen foorumiin tulee poliitikkoja tukemaan kansallisten diplomaattien työtä. Mehän tiedämme, että poliitikon kanssa yhteistyön tekeminen ei välttämättä aina ole niin helppoa, mutta kuitenkin sitä pidetään, pidetään hyvänä asiana, joten jos toimitte kansallisella tasolla ihmisoikeusalalla, niin Käykää tällaisissa paikoissa, jotka tuntuvat kaukaisilta, kuten YKsta. Siellä hyväksytään jotain päätöslauselmia, mutta ne ovat ehkä katsellisella tasolla vain riittisen itseasiassa tunteita herättäviä. En sanonut tätä alkuun, mutta meillä on täällä Brysselissä paljon avustajia, ihmisoikeuksien korkeaan edustajaa tukemassa, siis YK puolelta. Ja, kuten, ja sitten meillä on olemassa nämä erityislähettiläät, jotka auttavat meitä muotoiltaessa näitä poliitikkoja. Olen iloinen siitä, että Euroopan unioni muistaakseni viime vuonna päätti tehdä niin, että tuetaan vielä tehokkaamman EUn eli ö, unionin yhdistyneiden kuningaskunnan yhdistyneiden kansakuntien elimiä ja ihmisoikeusyksikköä ja minä uskon, että juuri tällaisen vahvistetun tuen kautta YK voi saada hyviä tekstejä aikaiseksi. Ja meidän pitäisi perustaa työmme tähän YK tekevään universaaliin lähestymistapaan. No niin, haluaako joku käyttää puheenvuoroa? Niin, saatte puheenvuoron, mutta en valitettavasti näe tätä teidän nimilappua, joten voisitteko esittäytyä lyhyesti? Jina Marlin Farrugia, mill parlament ta' Repubblika ta' Malta. Niin, minä olen Maltan parlamentista ja uskon, että me kaikki ymmärrämme ja myös hyväksymme sen ajatuksen, että ihminen syntyy arvokkaana ja ihmisellä on omat velvollisuudet ja vastuudet heti syntymästä lähtien, mutta se, että syntyy arvokkaana ei riitä, sillä se jää täysin teoreettiselle tasolle, jos sitä ei voi saada käytännön tasolle. Ja täällä on kuultu paljon eri puheenvuoroja ja olen kuullut kerännyt myös uutisia ja tietoja ihmisoikeuksien puutteesta ja siitä, miten toimielimet yrittävät tilanteeseen vaikuttaa. Täällä mainittiin, että kansalaisjärjestöjä pitää pyrkiä rohkaisemaan ja kansalaisjärjestöjen johtajia pitää tukea, mutta jos ihmiset eivät tiedä minkälaiset ihmisoikeudet heillä on, niin se ei, emme pääse puusta pitkälle. Meidän täytyy alkaa lähteä liikkeelle yksilötasolta, koulutustasolta, täytyy olla koulutusohjelma jokaisessa koulussa maissamme, jotta heti alkumetreitä lähtien Euroopan kansalaiset käsittäisivät, mistä periaatteista oikein on kyse. Ja näin kansalaiset eivät tuntisi ainoastaan omia oikeuksiaan ja vastuuksiaan, vaan myös muiden. Ja miksi meidän sitten tulisi jatkaa työtä vahvistaaksemme ihmisen, ihmisarvon edistämistä. Ja myös meidän tulee miettiä tulevia sukupolvia. Meidän täytyy toimia näin estääksemme tulevat ihmisoikeusloukkaukset. Varmasti on syytä kiinnittää huomiota kaikille tasoille, varsinkin koulutasolle, ja rohkaista tällaiseen opetukseen ja tarjota myös stipendejä tällä alalla. Ja haluaisin kiittää kollegoita näistä puheenvuoroista. Ja mehän olemme tietysti perinteisesti käsitelleet ongelmia makrotasolla, mutta meidän täytyy mennä nyt myös mikrotasolle. me voimme nyt lapsillemme kertoa tätä viestiä, koska huomenna lapset ovat jo aikuisia ja he voivat sitten vaikuttaa tilanteen parantamiseen. Thank you very much for making a plea. Kiitoksia oikein paljon, että vetositte myös ihmisoikeuskulttuuriin ja ihmisoikeuskoulutukseen. Nyt minulla ei ole mm, näitä faktoja, mutta tiedän, että hyvin paljon ohjelmia rahoitetaan ulkosuhteessa, ihmisoikeuskoulutusohjelmia ja ihmisoikeus- ja demokratian edistämisohjelmia se, mitä sanoit aivan aluksi, että kaikilla ihmisillä on ihmisoikeuksia ja myös velvollisuuksia. Tietenkin kansalaisena meillä kaikilla on velvollisuus noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta vähän aikaa sitten käytiin keskustelu, ja ehkä haluankin esittää tämän kysymyksen herra Hoijermanille, että keskusteluissa ihmisoikeuksista YKssa vahvaa keskustelua maiden välillä Euroopan unionista ja Euroopan unionin ulkopuolelta. Tämä oli ikään kuin tällainen filosofinen keskustelu, jossa sanottiin, että ihmisoikeuksia pitäisi antaa vain ihmisille, jotka noudattavat ihmisoikeusvelvollisuuksia. Ja mielestäni tämä on hyökkäys koko ihmisoikeuksien konseptia vastaan. Ihmisoikeudet on ihmisellä, e, koska hän on ihminen myös silloin, kun hän tekee vakavan rikoksen. Ja e, vähän muutama vuosi sitten tämä asia yritettiin ottaa pois e, ihmisoikeusneuvoston esityslistalta. Herra Toijerman, onko tämä keskustelu, joka on nousemassa jälleen, vai olemmeko me ratkaisseet tämän ongelman? Thank you so much. Um, on the question, as you mentioned... Kiitokset. Ja tästä koulutuksesta, ihmisoikeuskoulutuksesta ja niin poispäin. Ei minulla tässä nyt ole sen enempää mitään lukuja, mutta varmasti saatte sitten näitä tarkempia tietoja myös muualta, mutta minä uskon, että yksi tärkeä asia tässä unionin strategisessa ohjelmassa on juuri se, että me haluamme laajan välineistön ihmisoikeuspuolella ja paljon todellakin on tehtävä kansallisella tasolla, maiden tasolla teknistä neuvoa ja sen sellaista ja pitää saada sitoutumaan kansala- paikallinen kansalaisyhteiskunta, vahvistaa toimielinten työtä, oikeusvaltion ja kansanvallan vahvistamiseksi ja niin poispäin. Ja yleisesti ottaen tietenkin myös tukea tätä koulutuspuolta muistaa myös opetuksen merkitys kaikilla tasoilla ja myös erityisohjelmia on olemassa tosiaankin ja näitä stipendejä on olemassa, alueellisia maisteriohjelmia ihmisoikeuksissa. Kun minä opiskelin sekä Euroopassa että myös Euroopan ulkopuolella, niin oli aika vähän akateemisia ohjelmia olemassa ihmisoikeuksiin. Nyt tällaisia aloitteita on valtavat määrät myös Euroopan tasolla ja näin monilla alueilla voidaan vahvistaa ihmisoikeuksia korkeuskulttuurin kehittymistä kaikilla aloilla. Ja mainitsitte äh, sitoumukset, velvollisuudet ja oikeudet. No tämäkin asia on tullut useaan otteeseen esille. Mutta mutta tiete, ja tietenkin, mutta sitä ei ole käyty niin aktiivista keskustelua mutta tästä on tehty muita päätöslauselmia, jotka sitten täydentävät tuota kansain, universaalia ihmisoikeuksien julistusta joka tapauksessa tätä keskustelua ei vielä nyt ole kovin paljon käyty, mutta se on osa tätä laajempaa haastetta, johon myös unionin ihmisoikeusasiantuntija on puuttunut. Ja näin meillä on laaja välineistö eri toimia. Me olemme viimeisten 10 ja 15 vuoden ajan havainneet eri ratifiointien määrän nouseen. Se on aika hämmästyttävää, minkälaista edistystä on saatu aikaiseksi. Kun ajat tarkastelemme näitä eri päätöslauselmia, mutta tietysti on muitakin valtioita, jotka suhtautuvat varsin varautuneesti tähän asiaan ja on myös poliittisia väitteitä näitä tämän universaaliuden esteenä ja meidän täytyy hyvin aktiivisesti ja kurinalaisesti toimia asian eteen. Eli mitä tahansa me sitten ryhdymme Euroopan unionina tai jäsenvaltioina sitten saamaan aikaiseksi, niin ei kyse ole pelkästään hallituksista, vaan kun meidän täytyy kuunnella eri kansalaisyhteiskunnan edustajia ja ihmisoikeustarkkailijoita, e, kaikkia sidosryhmiä yhteiskunnasta, ja mm, tämä tarvitsee sitten pitkän aikavälin strategiaa ihmisoikeuksien eteen. Tämä ihan lyhyesti, ja nyt vielä sitten lisäisin tähän liike elämävastaukseen vielä sen, että tuossa toimintasuunnitelmassa on myös tärkeä sitoumus sekä unionin että jäsenvaltioiden puolelta sen täsmentämiseksi, että Euroopan unioni myös liike-elämässä noudattaa näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja esittää, tässä voidaan esittää eri askeleet tähän suuntaan, vahva sitoumus selkeiden askelten ottamiseksi, jotta juuri nämäkin periaatteet saataisiin kaikkiin politiikan aloihimme mukaan sekä unionissa että myös jäsenvaltioissa. Eli tässä on sitouduttu asiaan kansallisellakin toimintasuunnitelmalla ja myös unionin pääsuuntaviivat tulevat kansalliseen toimintasuunnitelman osaksi. Tavoite on juuri se, että kaikki jäsenvaltiot vuoden loppuun mennessä eivät välttämättä ole saaneet sitä aikaiseksi ihan kaikki, mutta ainakin aika moni on jo näin toiminut ja me seuraamme tätä työtä eri valtioissa ja työ on käynnissä monissa maissa. Se on toki olennaista ja aktiivinen osallistuminen on todella tervetullutta, koska onhan tämä liike-elämäpuoli hyvin tärkeä ala. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita ihmisiä, jotka haluavat puheenvuoron? Ehkä minä nyt oletan väärin, mutta kun te ette ota puheenvuoroa ja ette vastaa kysymyksiin, jos olette kansallisissa parlamenteissa ja keskustelette siitä, miten hallituksenne politiikka on YK on ihmisoikeusneuvostossa Genevessä. Eh, ehkä oletan, että te ette keskustele siitä. Ehkä olen väärässä. Jos olen väärässä, niin korjatkaa eh, minua. Jos olen oikeassa, niin voi vain rohkaista teitä tekemään, niin annan tästä vielä toisen esimerkin. Eh, juuri edellisessä kokouksessa kuulimme kansalais yhteiskunnalta, kuinka tärkeää on myöskin käsitellä sellaisten suurten valtioiden ihmisoikeusrikkomuksia, jossa muut edutkin ovat mukana, kuten Venäjä ja Kiina ja Venäjällähän meillä on tämä väkivaltainen Magnitskin tapaus, jossa on hyvin paljon todistusaineistoa siitä, kuka on vastuussa tästä. Joten Euroopassa voitaisiin tehdä päätös, jäsenvaltiot voisivat enemmistöpäätöksen tehdä, seurata tätä tapausta ja sanoa, että ne ihmiset, jotka ovat vastuussa tästä mm, vangin tappamisesta, hänet tapettiin vankilassa, voisimme ryhtyä sanktioiden näihin ihmisiä vastaan ja jäädyttää heidän varansa Euroopan unionissa. Kun nostin tämän asian esiin cohom ryhmässä jossa kaikki jäsenvaltiot kehittävät yhteisiä kantojaan. Sain vain yhden vastauksen yhdeltä jäsenvaltiolta, sanotaan, että he harkitsevat asiaa. Ja minä oletan, että jos nämä diplomaatit kuulisivat teiltä poliittiselta tasolta kotimaassaan, ja monissa jäsenvaltioissa varmasti seurataan ihmisoikeustilannetta Venäjällä läheisesti, myöskin julkisesti, niin se painostaisi myöskin diplomaatteja kehittämään toimintaa tällä saralla. Nyt en näe nimeänne, niin jos voisitte esitellä itsenne ensin. Annan teille ensin puheenvuoron. Grazie, grazie Presidente. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja myöskin tästä kannustimesta puhua täällä tänään Italian parlamentin sitoumus on hyvin vahva tässä asiassa ihmisoikeuksissa sekä ulkoisesti että sisäisesti. Meillä on ihmisoikeusvaliokunta sekä senaatissa että parlamentissa ja olemme aktiivisia mm, tässä. Minä itse olen aktiivinen Euroopan neuvostossa, jossa olemme myöskin keskustelleet kysymyksistä, jotka liittyvät Venäjän ihmisoikeustilanteeseen, jossa maamme on tai maamme on hyvin kiinnostunut ja myöskin kysymyksistä, jotka liittyvät YK Geneven kokouksen. Ja mm, Tämä meidän uusi parlamenttimme aloitti keväällä ja se kiinnittää erityisesti huomiota, ja näin myöskin herra Boldrini, parlamentin puhemies, on sanonut useissa puheenvuoroissa. Kiinnitämme siis paljon huolta siihen, että ähm, sisäpolitiikka ja ulkopolitiikka on johdonmukaista sekä äh, valtion sisällä että Euroopan unionissa, koska meidän mielestämme ei ole hyväksyttävää se, että että Eurooppa, joka on ikään kuin tällainen ähm, oikeuksien isänmaa ja joka yrittää tehdä kaikkensa, jotta oikeuksia noudatettaisiin kolmansissa maissa, ei sitten noudata niitä äh, kunnolla äh, EUn sisäpuolella, joten meidän parlamenttimme on ryhtynyt erilaisiin valvontatoimiin äh, ja myöskin lainsäädännön sopeuttamistoimiin. Ajattelen tässä nyt erityisesti sitä, miten ihmisiä kohdellaan vankiloissa, myöskin seksuaalivähemmistöjä. Me keskustelemme nyt homofobian ja transfobian vastaisesta laista ja sitten on myöskin hallituksen asetus naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sitten vielä eräs asia, joka meidän on otettava huomioon huomioon, ja nyt yhdyn siihen, mitä Herra Toijermin sanoi alustuspuheenvuorossaan, nimittäin maahanmuuttajien tilanne ja ihmisoikeudet rajoilla. Tässä asiassa odotamme panosta Euroopan unionilta. Tämä on klassinen aihe, jossa johdonmukaisuus on tärkeää, on tuettava eh, kaikkia valtioita, erityisesti niitä valtioita, joilla on rajoja, joihin kohdistuu suurin maahanmuuttopaine. Haluaisin korostaa vielä erästä asiaa. Näen, että tässä korostetaan hyvin paljon tätä johdonmukaisuutta Joskus minusta tuntuu, että ollaan enemminkin huol- huolissaan siitä, että pysytään uskottavina, eikä niinkään olla huolissaan näistä ihmisoikeusrikkomuksista EUn ulkopuolella ja sisällä. Meidän ei pitäisi niinkään olla huolissamme siitä, olemmeko uskottavia vai emme, vaan meidän pitäisi yrittää puolustaa ihmishenkeä niin päätöslauselmissamme Euroopan unionissa usein korostetaan arvojen puolustamista. Minun mielestäni pitäisi ennemminkin puolustaa ihmisiä. Kyllä tietenkin arvoilla on siinä tärkeä rooli, mutta ihmisoikeudet syntyvät sitä kautta, että konkreettiset todelliset ihmiset kärsivät ja tämän asian täytyisi olla meillä jo tähtenä. Toinen asia on se tapa, jolla me puutumme asiaan. Ehkä iltapäivällä myös keskustelemme tästä mahdollisista sanktioista, rangaistuksista, joita Euroopan unioni pystyy käyttämään EUn ulkopuolella, mutta myös EUn sisällä. Mielestäni on tärkeää muistuttaa siitä, kuinka ihmisoikeudet kehittyvät kansalaisyhteiskunnassa, jossa tunnustetaan henkilön oikeudet, eh, moraaliset ja poliittiset oikeudet, joten meidän pitää ajatella tällaisia vastavuoroisen tunnustamisen mekanismia eikä niinkään rangaistuksia ja sanktioiti, jotka kyllä mahdollisesti eh, ovat tarpeen joskus, mutta silloin tarvitaan enemmänkin tällaisia vertikaalisia suhteita eikä niinkään horisontaalisia suhteita. Nämä ovat asioita, joita meidän pitäisi harkita. Now I have two colleagues with the name of Gomez. First I have... Kiitoksia herra Nicolet, ja nyt meillä on kaksi Gomes-nimistä henkilöä ensin Espanjasta. Ää, ähm, Espanjan parlamentin jäsen herra Gomes ja sitten Anna Gomes täältä Euroopan parlamentista. Ee. Kiitokset. Seuraavat huomiot esittäisin ensiksi jäsenvaltioiden hallitusten toiminta ihmisoikeuksien täytäntöönpanossa. Espanjan hallitus on hyväksynyt kaksi, vuonna 2008 kansallisen ihmisoikeussuunnitelman ja tämän vuoden lopussa esittelee uuden kansallisen ihmisoikeussuunnitelman uudistaakseen ja päivittääkseen ja täydentääkseen oikeudellista kehystä ihmisoikeuskysymyksissä päivitys tähtää siihen, että kaikki hallituksen tai parlamentin säännöt käydään läpi ihmisoikeusnäkökulmasta myöskin sekä sisäpolitiikassa että Espanjan ulkopolitiikassa ja unionin ulkopolitiikassa ja kansainvälisessä politiikassa. No, täällä on viitattu Marinskin tapaukseen, kuuluisan venäjänläisen lakimiehen tapaukseen. Häntä kidutettiin ja lopulta hän kuoli Venäjällä vankilassa Marinskin tapauksessa. Useat kansainväliset järjestöt, muun muassa Etyi, toimivat. Osallistuinkin yhteen kokoukseen mutta muistuttaisin, että on jäsenvaltioissa parlamentteja, jotka ovat toimineet paljon herkemmin ja lähemmin tämänkin ihmisoikeusloukkauksen asiassa, kysymyksessä. Yhdysvaltain kongressi esimerkiksi oli erittäin aktiivinen tässä asiassa, mutta jo, muistaakseni esimerkiksi UK on parlamentti ja myös Espanja parlamentin vastaanotti keskusteluun ja edust- Maritskin edustajia, mutta oli myös monia muita parlamentteja Euroopan unionissa, jotka eivät toimineet oikeastaan lainkaan, eivätkä halunneet minkäänlaista toimielintason yhteyttä pitää tässä tapauksessa. Ja kiinnittäisin huomiota erityisesti siihen, että meidän täytyisi toimia lojaalisti keskenämme näissä ihmisoikeuskysymyksissä, koska aika usein käy siten, että taloudelliset syyt jäsenvaltioissa oikeastaan astuvat ihmisoikeuksien eteen. Ja kilpailukyvyn kannalta kansainväliset markkinat kylläkin ovat tärkeät, mutta ihmisoikeusstandardeja ei saisi ryhtyä muuttamaan. Euroopan unionin toimielimiltä täytyisi, ja, ja jäsenvaltiota tämä vaadit, täytyisi vaatia jonkunlaista uskollisuutta toinen toisilleen tämän tyyppisissä kysymyksissä. Toinen asia onkin tullut tässä aamupäivän aikana esiin ja erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä myös jäsenvaltioiden sisällä ja koko unionissa. En puhu tässä nyt sen kummemmin mistään konkreettisista väkivaltatapauksista tai loukkauskysymyksistä eri valtioissa, vaan minä viittaan tällaisiin rakenteellisiin ihmisoikeusloukkauksiin unionivaltioissa. Tiedämme kaikki mitkä unionin perusarvot ovat, muun muassa poliittinen monimuotoisuus, joka takaa kansanvallan lopulta. Ja aina unionin syntymästä lähtien avoimessa yhteiskunnassa on ollut eri ryhmiä ja poliittisia ryhmiä, mutta on myös avoimen yhteiskunnan vastustajia, totalitarismi ja sitten myös radikaalit ryhmät, radikaalin yhteisöllisyyden ryhmät. Ja minä kaipaisin tähänkin keskustelua ja toimintasuunnitelmaa, mitä me teemme ja mitä me voimme tehdä unionissa, kun esimerkiksi talouskriisin vuoksi talous ja sosiaaliset ongelmat kasvavat ja miten me voimme nyt toimia, kun tällaisia puolueita, jotka totalitaarisia puolueita alkaa nousta ja jotka sitten voivat kovastikin loukata perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, jos ne pääsevät valtaan. Tässä on puhuttu kansalaisyhteiskunnassa tietysti ja äskenkin siihen viitattiin, mutta on tätä spontaania kansalaisyhteiskuntaa olemassa e, ja kansalaisjärjestöjä paljonkin, mutta myös valitettavasti on kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat juuri näiden totalitaaristen tavoitteiden eteen. Kiitokset. Thank you very much. Now I have Anna. Kiitoksia oikein paljon nyt Anna Gomes, Euroopan parlamentin jäsen. Thank you, Mr. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida Horgin kommentteja. Eli että me katsomme, mikä merkitys yrityksillä on ihmisoikeuksia ajettaessa tai niitä poljettaessa. Eli että tämä yritysvastuukin huomioidaan, sekin on täällä parlamentissa keskeisellä sijalla. Mutta kansallisillakin parlamenteilla on tehtävä, tehtävänsä ja muistuttaisin tästä korruptivastaisen taistelun yleissopimuksesta. Kansallisella tasolla täytyy vielä hyväksyä lainsäädäntö laittomasta ö, oman edun tavoittelusta ennen kuin voidaan varmistaa, että tämä yritysvastuu käytännössä toteutuisi. Nyt olemme havainneet, että korruption leviäminen, sen paljastaminen ja ihmisoikeuksien rikkominen ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa monissa maissa. Meidän täytyy vain löytää nämä tekijät. Esimerkiksi Angolassa tilanne on tällainen. Useimmat ihmisoikeusrikkomukset liittyvät journalistien elämän hankaloittamiseen. Ja tähän taas liittyy korruptio, ja tähän korruptio taas liittyy huomattavia ihmisoikeusrikkomuksia, esimerkiksi timanttikaivoksista, louhoksissa – ja vielä pahempaa on se, että globalisaation myötä Euroopassa valitseva kriisi. Me olemme nähneet, että Angolassa suuryhtiöiden johtajat ostavat yrityksiä Euroopasta, muun muassa Portugalista. Ei vain PR-työnä, vaan vaientaakseen Portugalin median, jotta se ei voisi kertoa Angolassa valitsevista ihmisoikeusrikkomuksista. Ja tiedän tämän siitä syystä, että olin keskustellut portugalilaisten lehtimiestin kanssa kriisistä johtuen. He ovat pelänneet ammattinsa puolesta. He kertovat, että näin vain tehdään. Ja mitään pahempaa ei ole olemassakaan kuin itse sensuuri. Eli tämä Magnitski-laki eurooppalaisena versiona on kaiken A ja O. Sitä me vaadimme tässä mietinnössä – johon kollega Lohbiler juuri viittasi, jota ollaan käsittelemässä. Se on jo hy- hyväksytty ulkoasian valiokunnassa ja ensi kuussa sitä käsitellään täysistunnossa ja minä todellakin toivon, että kansalliset parlamentaarikot pohtivat sitä, että miten kansallisella tasolla lainsäädäntöä saadaan muutettua, jotta voidaan päästä eteenpäin tämän Minditsi Act-projektin tiivota Ja sitten Kohomin rooli, se on erittäin tärkeällä sijalla, mutta kyse ei ole vain ainoastaan Kohomista, vaan myöskin ulkosuhdehallinnosta. Ja korkea edustaja, varapuheenjohtaja, me tarvitsemme selkeämpää koordinaatiota eri sektorikohtaisten, erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikan linkittämistä ihmisoikeuksiin Tästä vastaa tietenkin Stafris Lambirnidis. Human Rights Watchin edustaja viittasi siihen, että Bahrainissa on kolme eurooppalaista vangittuna, siis Bahrainissa. On se kumma, että kaikkia ei yritetäkään vapautta. Katsotaanpas Etiopian suuntaan. Me olemme yrittäneet saada kaksi eurooppalaista vapautettua etiopialaisesta vankilasta, mutta mitä olemme käytännössä tehneet? Ja ilmeisesti tämä ei ole niin tärkeää maa Afrikassa, vaikka se on niin suuria merkityksellä, Mutta kuitenkin tässä yhteisparlamentaarisessa yleiskokouksessa kotonuun sopimuksessa sillä on suuri merkitys. Eli kyse on maasta, jossa me voimme saada muutoksia aikaiseksi, mutta me emme vain tee mitään. Kyse on ihmisoikeuksien integroimisesta meidän politiikkaamme, kauppapolitiikkaan, kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja tästäpä syystä kansallisten parlamenttien rooli on keskeisellä siellä. Ja sitten vielä toinen asia. Meidän täytyy tiivistää yhteistyötä ICCn osalta, eli kansallisen tuomioistuimen osalta sitä käsiteltäessä täytyy tehdä yhteistyötä. Ja sitten vielä toinen asia. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osalta. Kävin hiljattain alivaliokunnan kanssa Pakistanissa ja siellä tuon tuosta törmäsimme näihin miehittämättömien lentoaluksiin sovellettaviin kahteen eri standardiin – Kyse ei ole teknologiakysymyksestä, vaan siitä, että kohdennetusti tapetaan ihmisiä. Meidän täytyy todellakin sanoa, että tämä on Euroopassa kielletty ja sitä emme voi hyväksyä. Emme edestä, edes, että yhdysvaltalaiset kumppanimme käyttävät tällaisia miehittämättömiä aluksia hyväksi, koska se on todellakin ihmisoikeusrikkomus pahimmasta päästä. Kiitoksia. I have to Oikein paljon kiitoksia, Anna Muistuttaisin tästä aikataulun rajoituksesta. Meidän täytyy lopettaa puoli yhdeltä. Tulkit antavat meille vielä kymmenen minuuttia lisäaikaa. Kiitokset siitä. Speak. So it depends how much... Vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Kaikki riippuu siitä, kuinka pitkään puhutte. Mutta käydään nyt ne läpi, jotka ehtivät puhua, ja sitten iltapäivällä ne, jotka eivät tänään tai tässä nyt heti ehdi käyttää puhua puheenvuoroa. Seuraavana Italian edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Halusin kertoa äh, konkreettisen äh, toimen, jota Italian parlamentti harjoittaa ihmisoikeus äh, alalla. Movimento Cinque Stelle on senaattiin eh, tehnyt suosituksen, hallituksen suosituksen ottanut huomioon. Siellä on useita kysymyksiä nostettu esille, mutta kolme kannattaisi tässä yhteydessä mainita. Yksi on se, että pitää varmistaa, että laittoman maahanmuuton torjuntatoimet vastaavat kansainvälisiä normeja, EUn normeja, perustuslain vaatimuksia ja maamme lakeja. Toiseksi täytyy vahvistaa, että turvapaikka menettelyt ovat tasa-arvoisia ja täydellisiä mukaan ihmisoikeus yleissopimuksen mukaisesti. Ja mitä tulee sitten tähän takaisinottojärjestelmään, olemme myöskin tässä, tässäkin on noudatettava kaikkia säädöksiä. Kolmas asia on se, että pitäisi voittaa ja ylittää tämä Dublinin yleissopimus ja tarkastella eh, tässä yhteydessä turvapaikkahakemuksia eri jäsenvaltioissa. Tässä pitäisi tarkastella pakolaisen asemaa. Pakolainen saa turvapaikan eh, yleensä siinä maassa, joka on hänet ensimmäiseksi vastaanottanut. Ja nämä eh, maat usein rajoittavat näiden pakolaisten liikkumista. Ähm, muissa EUn maissa ja silloin nämä henkilöt eivät pysty löytämään työpaikkaa, yhdistämään perhettään, löytämään ehkä parempia asuinolosuhteita maassa, jossa hän olisi helpompi asua. Ja nämä Dublinin määräykset ovat sellaisia, että meidän pitäisi pystyä ne ylittämään mm, ja toivottavasti pystyisimme tekemään tällä yhteistyötä muiden kansallisten parlamenttien kanssa, jotka ovat tänään täällä edustettuina. Paljon kiitoksia. Seuraavana Puolasta Michael Severinski, olkaa hyvä. Ja właściwie mam pytanie. Wiadomo, że najważniejsze... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Me kaikki tiedämme sen, että tärkein perusoikeus on oikeus elämään. Mutta tämä oikeus on uhattuna, kuten lääkinnälliset kokeet tai niin sanotut tieteelliset kokeet, jossa käytetään syntymättömiä lapsia tutkimuskäyttöön tai koomaan vajoneita ihmisiä hyväksi. Tai sitten helpotetaan eutanasia määräyksiä, kuten Belgiassa ihan hiljattain. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että aikooko Euroopan parlamentti ryhtyä toimiin, joiden tarkoituksena olisi varmistaa, että vahvistetaan tätä perusoikeutta elämään – erityisesti viittaan tässä näihin lääkinnällisiin kokeisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Unkarista kollega Nemet. Köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egymást, hallgatjuk a bizottsági munkát, bennem az... Kiitokset. Niin. Tässä, kun olen kuunnellut muita, niin heräsi sellainen kysymys me lännessä kansanvalloissamme. Miten voimme ottaa esimerkkejä ihmisoikeusloukkauksista, jos me unohdamme perustavanlaatuisen ihmisoikeuden eli yksityisen, yksityisyyden suojan ja viittaan Snowdenin tapaukseen ja siihen, että Yhdysvallat on vakoillut Euroopan kansalaisia ja myös Brittien, Britannian tiedustelupalvelu on ollut tässä, tila, tässä tapauksessa mukana seuraamassa unionin kansalaisia. Miten me voimme saarnata ihmisoikeuksista unionissa jos kaikki ei ole edes kotikentällä selvää. Miten me voimme vaatia vaikkapa venäjäisiä noudattamaan perusihmisoikeuksia silloin, kun me vain itse unohdamme koko asian ja alkaisemme sen maton alle. Tiedän kyllä, että parlamentissa tätä asiaa ollaan käsiteltävässä, käsittelemässä, mutta toivon, että myös kansallisissa parlamenteissa asetettaisiin esille. Äh, Kiitos. Ja sitten toteaisin, että kollega Salturos Kreikasta, niin sopisiko teille, että te saitte, saisitte puheenvuoron heti iltapäivän aluksi, näin kollega Toirman saisi vastausaikaa. Ja sitten mitä kollega Nemetet ja sitten italialainen kollega totesivat, yksityisoikeus EU-ssa ja sitten pakolaisten asema. Tämä on erittäin tärkeä asia, joka tulee myöskin esille iltapäivällä, kun keskustelemme tästä sisäisen ja ulkoisen politiikan johdonmukaisuudesta. Kollega Toirman. Uh, Kiitoksia. Monia kysymyksiä on esitetty ja ne tulevat vielä esille, kun iltapäivällä keskustelemme politiikkojen johdonmukaisuudesta. Kuten jo totesin, tähän aiheeseen liittyen, kun vastasin kollega Nikoletille seksuaalivähemmistön oikeudet. Kohomassa keskustellaan pääasiallisesti tätä ulkoista ulottuvuutta, mutta vuoden alkupuoliskolla me kehitimme uudet ulkoisen toiminnan suuntaviivat, miten EU voisi tehostaa toimiaan juuri täällä seksuaalivähemmistöalalla. Me voimme tietenkin vain toivoa, että kolmannet maat äh, huomioisivat nämä seikat. Tämä on asia, jonka suhteen on päästy aivan harpauksiin eteenpäin viime vuosien aikana Euroopan unionin sisällä. Se oli edellytys sille, että voimme vahvistaa myöskin ulkoista toimintakykyämme. Jokunen vuosi sitten tilanne oli aivan toisenlainen. Taustalla ovat tietenkin myöskin ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ja eri jäsenvaltioissa käytössä oleva lainsäädäntö. Vuoden alkupuolella keskustelimme myöskin suuntaviivoista, joiden avulla voidaan vahvistaa uskonnonvapautta maailmanlaajuisesti ja paraikaa me keskustelemme muista toimintaohjelmassa olevista suuntaviivoista, eli että miten voimme ilmaisun vapautta sekä online- että offline-maailmassa vahvistaa. Ja tämäkin asia tuli täällä keskustelussa esille ja varmaankin palataan iltapäivällä. Sitten tämä uskottavuuskysymys. Olen samaa mieltä siitä, että EUn uskottavuus ei ole itseisarvo, vaan sen tarkoituksena on todellakin saada rikkomukset kuriin. Eli tässä on linkki olemassa, mutta olen samaa mieltä kanssanne. Tavoitteenamme on saada muutoksia aikaiseksi, eikä vain puhua. Me aina katsomme, että mikä olisi paras lähestymistapa, jotta tilanne muuttuisi. Joskus meidän on korotettava ääntämme, joskus ihan hiljaisesti diplomatiaa käyttäen – Joskus kaivataan pidemmän aikavälin lähestymistapaa, kapasiteetin vahvistamista, tuen tu- antamista ihmisoikeusaktivisteille. Eli kyse on tämmöisestä monialaisesta lähestymistavasta, riippumatta siitä, onko kyse poliittisesta työstä vai rahoituksellisesta tuosta. Aina päämääränä on todellisen muutoksen aikaan saaminen. Tämä on tämä haaste. Eli meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia näillä toimilla saadaan aikaiseksi. Ja joskus on vain niin, että todelliset tulokset saavutetaan vasta pidemmän ajan jälkeen joskus hyvinkin nopeasti. Ja sitten herää kysymys, että missä määrin me olemme saaneet näitä muutoksia aikaiseksi. Joskus poliittiset asetelmat muuttuvat ja sitten muutoksia saadaan muillekin saroilla aikaiseksi. Ja tämä strateginen kysymys, ulkoasiaministerit pohtivat heinäkuussa tätä asiaa ja kun teksti hyväksyttiin, niin silloin en, todellakin kaikki olivat erittäin tyytyväisiä tästä sitoutuneisuudesta. Eli me tarvitsemme lojaaliutta, solidaarisuutta ja sitoutuneisuutta EUn jäsenvaltioiden keskuudessa ja sillä saralla on todellakin päästy hyvin paljon eteenpäin. Tämä pitää pitää aina kirkkana mielessä, mutta meidän täytyy katsoa, että miten tapauskohtaisesti näitä strategioita voidaan soveltaa. Kaikilla on oma roolinsa EU-instituutioilla, parlamentilla, kansallisilla parlamentilla ja niin poispäin. Ja sitten kun puhutaan tästä toimintaohjelmasta, ja miksi se ei puutu EUn sisällä vallitseviin kysymyksiin, jotka liittyvät taloudelliseen kriisiin. Kyse on oikeastaan vain ainoastaan ulkosuhteisiin liittyvästä poliittisesta välineistä ja iltapäivällä keskustelemme myöskin perusoikeuskysymyksistä Euroopan unionin sisällä. Senkin suhteen on olemassa lukoisia välineitä käytössä, mutta niistä ei puhuta toimintaohjelmassa laisinkaan. Nyt on vain pohdittava sitä, että miten voimme valtavirtaistaa tätä ihmisoikeuspolitiikkaa kaikissa, kaikilla politiikan aloilla, kaikissa unionin jäsenvaltiossa. Tästä lähdimme liikkeelle, kun toimintaohjelmaa muotoiltiin. Sitoumukset ovat olemassa. Poliittisella sanolla, saralla on sanottu, että ihmisoikeuksia täytyy huomioida myöskin ulkosuhdepolitiikassa. Ja kun katsotaan toimintaohjelmaa, niin sieltä löytyy selvä, selviä ehdotuksia sen suhteen, miten tulisi toimia, jotta ihmisoikeusulottuvuus näkyisi myöskin eri politiikoissa. Komissiolla on keskeinen rooli tässä suhteessa ja kun tekstiä laadittiin, niin oli erittäin tärkeää, että komissio oli sataprosenttisesti mukana tässä työssä. Tässäpä ne tärkeimmät vastaukseni, jotka halusin vielä tässä esittää. Kiitoksia. Kiitokset kollega Tojaman. Näin päätämme aamupäivän istunnon. Nyt meillä on tällainen voileipälounas tarjolla. Voimme jatkaa epävirallisella tasolla näitä keskusteluja. Jatkamme virallista istuntamme kello 15. Kiitoksia.